Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I... Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Voisimmeko aloittaa liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokouksen? Teillä varmaankin on edessänne esityksistä luonnos. Ennen kuin hyväksymme sen, haluaisin vain muistuttaa siitä, että tämä kokous lähetetään nettiin ja, ja tänään myös kerrotaan siitä, miten tämä tehdään. No, sopiiko kaikille tämä esityslista? Jos niin, voimme siirtyä edellisten kokousten pöytäkirjan hyväksymiseen. Onko jotain kommentoitavaa pöytäkirjoihin liittyen? Kiitos. Seuraava esityslistan kohta satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet. Tarkistusten käsittely tietenkin esittelijänä. Edustaja Sterks, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia jätetyistä tarkistuksista. Kokonaisuutena nyt asiat on käsitelty siten kuin valiokunnassa on päätetty. Muutama kohta vielä on hieman auki äänestyksiin nähden. Katsoisin esimerkiksi, että hallinnollisia menettelyjä tulisi yksinkertaistaa – raportointimenettelyn osalta. On vain mietittävä, miten tämä asia hoidettaisiin. Ja asiaan tullaan piakkoin palaamaan. Ja selventäisin muutamaa seikkaa tarkistusten osalta. Ensinnäkin soveltamisala kysymys. Haluaisin kiittää Marineskoa ensinnäkin hänen jättämistään tarkistuksista. Mutta en kuitenkaan laittanut kohtaan plussaa sen takia, että ne ovat mielestäni ylimääräisiä. Niitä ei tarvittaisi. Mielestäni tarkistuksessa esiintyvät asiat on jo huomioitu niissä direktiiveissä, joihin tekstissä viitataan. Ja tämän lisäksi on sähköisten siirtojen määritelmäasia. Sitä on tässä myöskin kommentoitu. Faksi ei näihin lukeutuisi. Haluaisin tähän liittyen itse esittää suullisen tarkistuksen. Komissio on esittänyt tekstiä, joka tuntuu varsin hyödylliseltä ja sen määritelmä myöskin varsin hyvältä katsoisin, että olisi parempi ottaa tämä sanamuoto kuin Vastarin ja muiden esittämä tarkistus. Alun perin olisin ollut valmis vetämään pois oman tarkistukseni, mutta nyt olenkin sitä mieltä, että komission teksti olisi tässä paras mahdollinen. Ja sitten seuraava asia, artikla 5, kielikysymykset. Tähän tein varsin radikaalin tarkistuksen, eli että ehdottaisimme yhtä kieltä, englantia. Keskustelin asiasta epävirallisesti komission ja Espanjan kanssa ja vaikutti siltä, että näiden tahojen olisi vaikea hyväksyä tällaista ehdotusta. No, eihän tämä ihan yksinkertainen asia olekaan, mutta meidän on kuitenkin neuvotteluissa neuvoston kanssa pidettävä linjamme, koska katsoisin, että suurin osa on sitä mieltä, että tarvittaisiin yhtenäistä kielikäytäntöä. Ja <clears throat> toivoisin, että puheenjohtaja tai kollegat voisivat tukea tätä tarkistusta, niin ei siis muita tähän kohtaan esitettyjä tarkistuksia. No, nähtäväksi jää, kuinka tässä sitten käy. Mutta toivottavasti valiokunta ottaa kuitenkin selkeän kannan asiaan. On tärkeää, että meillä on hyvät lähtökohdat, kun neuvotteluihin mennään. Ja tässä on kaksi pääseikkaa. Ensinnäkin tämä päivämääräasia voimaantulon osalta ja sitten toiseksi, mitä tietokonepohjaa käytetään ja miten se jotain järjestää ja miltä pohjalta tiedot sitten esitetään ja syötetään järjestelmään. 2013, 2013 tuntuisi tässä parhaalta päivämäärältä, mutta haluaisin kuitenkin, että komissio selventäisi lähemmin sitä, miksi vuosi 2013 olisi tässä tärkein. On muistettava, että on olemassa myöskin liitteet ja sitten tullisopimus Eli on olemassa useitakin syitä sille, miksi on päädytty vuoteen 2013. Sitten on esitetty myöskin vuotta 2015, mutta nämä perustelut ja syyt on pidettävä mielessä. Ja haluan ajaa sellaista kantaa, että mitä nopeammin asiat saadaan hoidettua, niin sen parempi, kun neuvoston tasolla neuvotellaan. No, meillä on sanottu, että on muita vastaavanlaisia sopimuksia, ja nekin on huomioitava ja mitä nopeammin kaikki saadaan yhtenäiseksi, niin sen parempi. Ja olisi hyvä, jos täytäntöönpanopäivä säilyisi yhtenäisenä myöskin. Olen jättänyt joitain tarkistuksia eh, myöskin liittyen siihen, mitä tietokonejärjestelmää tulisi käyttää. Ja neuvoston puolelta on sanottu, että että SafeSea-verkosto tässä mainitaan. Se ei välttämättä olisi kuitenkaan ainoa käytettävä järjestelmä, mutta tarvitaan sellainen järjestelmä, joka kuitenkin on yhteen sopiva SafeSea-järjestelmän kanssa. Ja tältä pohjalta olen laatinut tarkistuksen 15. Sitten kompromissi, ehdotus Pastorsin tarkistuksen ehdotukseen liittyen pitkälti voin sen hyväksyä. troilta on myöskin saatu tarkistus. Olen pyrkinyt huomioimaan osan näistä siinä esitetyistä seikoista. Ja BC sitten omassa tarkistuksessaan käyttää justification-sanaa. No se on ihan ok, mutta kun sanotaan, että Tämä siirto mahdollistuu vain, jos henkilö on tästä yhtä mieltä. Mielestäni tältä pohjalta ei voida toimia, vaan tietynlaisia automaatioita tarvitaan ja sääntöjä tähän liittyen. Erityislupamenettely olisi hankala, se monimutkaistaisi järjestelmää liikaa, jos joka kerta erikseen lupa on pyydettävä. Eli tarvitaan yleisiä tietosuojamääräyksiä. Tällöin yksittäisiä lupia ei joka kerta erikseen tarvittaisi. Näin järjestelmä olisi paremmin toimiva. Eli tietysti jos on erityiset syyt olemassa, niin tilanne on eri. Tiettyihin tietoihin voi olla esimerkiksi rajoitettu päästö. Se on ihan e- pääsy. Se on sitten ihan eri asia. Sitä voidaan tarkastella kompromississa. Sitten artikla 8. tavarat, käydään kauppaa. No missä tässä on ehdotettu siksi, että olisi tärkeää saattaa tuotteet jo markkinoille niin kitkatta kuin mahdollista ja siksi mielestäni artikla 8 tulee säilyttää tällaisenaan. Sitten on tarkistus 57 No, tietyissä tilanteissa ehkä tällaista vaatimusta tarvitaan, jos esimerkiksi puhutaan ihmiskaupasta tai muista, joissa turvallisuustekijät tulevat kuvaan mukaan, niin silloin voidaan tietysti ajatella tietynlaisia lisävaatimuksia myös sellaisten laivojen kyseessä ollen, jotka käyttävät kahta yhteisön alueen satamaa. On monia seikkoja, joita tarkistuksissamme ei ole mainittu, mutta jotka kuitenkin on nostava esiin neuvotteluissamme neuvoston kanssa. Ja nyt kertoisin muutamalla sanalla niistä. Ensinnäkin, mihin maihin tätä sovelletaan. Eli kyseessä on, ovat maasatamat, sellaiset, jotka eivät ole suoraan rannikolla. Olemme aina ja edelleenkin olen sitä mieltä, että maat, joilla on merisatamat, tulevat direktiivin piiriin, mutta tämän lisäksi myös lippulaivavaltiot. Ja tässä on myöskin linkit sisämaan vesireitteihin. Ja olisi hyvä, jos komissio näitä yhteyksiä tarkastelisi. Van on saatu tarkistus, joka liittyy nimenomaan omaan tähän sisävesistöyhteyteen ja tässä yhteydessä myöskin kielten käyttöön. Jos haluamme, että sisävesistöliikenne huomioidaan, niin tällöin esimerkiksi Itävalta, jolla merisatamoita ei ole, niin tällöin myöskin Itävalta tulisi huomioida. Jos esimerkiksi ajatellaan jokiverkostoa, se tulisi esityksen piiriin, niin silloin myöskin Itävallan kaltaiset maat tulisivat mukaan. Tämä ehkä nyt vaikuttaa vähän provokatiiviselta, mutta ehdottaisin kuitenkin, että tukisimme Van Dalenin muutosehdotusta tältä osin. Sitten pilot-kysymys. Olen ollut yhteydessä moniin edustajiin tässä asiassa. Ja olisi pidettävä huoli siitä, että satamien ja merien turvallisuus ei missään tilanteessa vaarantuisi. Mutta kuitenkin tämä vapautuskirja silloin, kun käytetään jatkuvasti samoja satamia, niin on pidettävä huoli siitä, että tietyissä puitteissa aina toimitaan, että valvonta mahdollistuu ja toimitaan riittävän avoimesti. Ja Van Dolinin muutosehdotus, sitä tulisi vielä tarkastella. Monesti katsotaan, että nämä luotsin palvelut ovat hankalia ja tuovat lisäkustannuksia. Ja joskus on hankala järjestää palveluja. Eli tässä nyt kysymykset, jotka otetaan esiin neuvotteluissa neuvoston kanssa, vaikka näihin liittyviä tarkistuksia ei ole esitetty. Ja kiitos kaikille ja mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä asiasta olette. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvän nimessä edustaja Grosch. Kiitos paljon puheenjohtaja. se ei valitettavasti voinut olla täällä paikalla, joten minä puhun EPPn nimissä. Ensin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä ponnisteluista, joihin hän on lähtenyt, jotta löydettäisiin ratkaisuja. Kaiken kaikkiaan pidämme komission aloitetta hyvänä, pidämme mietintöä hyvänä. Muutama seikka pitäisi kuitenkin vielä selvittää. Periaatteessa kuitenkin on kyse siitä, että yksinkertaistaminen Euroopan tasolla on erityisen mieluinen hanke meille. Kuten täällä sanottiin, tämä kuuluisa artikla 8 pitäisi jättää siihen muotoonsa yksinkertaistaminen EUn tasolla. Siis mutta pitäisi huolehtia edelleen tietenkin turvallisuudesta. Siksi tämä muotoilu sopii meille tällä hetkellä oikein hyvin. Kieli kysymys. Tämä on edelleen melko hankala kysymys. Toivoisin, että neuvoston tasolla löydetään ratkaisu parlamentin ja neuvoston välillä. Tällä hetkellä en niinkään lähtisi sopimaan yhdestä kielestä tai yksipuolisesta päätöksestä. Suoraan sanottuna, jos ajatellaan Van Dalenin tarkistusta, että englanti otettaisiin heti kieleksi ja ajatellaan historiaa ja kehitystä tällä alalla, niin tämä ei ehkä ole paras pohja ratkaisun löytämiseksi. Minun käsitykseni mukaan ehkä jonkinlainen sekoitus, eli yleisesti tunnustettu kielistä ei tarvitse ehkä nimetä, mutta lisäksi myöskin otetaan huomioon tietyt alueelliset erityispiirteet. Muistan, että turvallisuus on kaikkein tärkein prioriteetti aina. Yksi, kaksi tai kolme. Espanja, Ranska, Englanti ehkä. No, meidän pitäisi varmasti löytää jonkinlainen kompromissi tässä. Kuten esittelijä sanoi, Marinesku on tehnyt tarkistuksia, puhun niistä varmasti itsekin. Tässä varmasti voitaisiin saada vahvistus teiltä ja komissiolta, että tämä ongelma on ratkaistu. Mitä tietoihin muuten tulee, niin aina kun EPP päivämääräksi haluaa 2015, voimme ottaa sen pois ja pidetään kiinni tuosta päivämäärästä 2013. Minä voidaan käyttää sitten vaikka tätä valtikorttia, jotta hyvä lopputulos saadaan aikaiseksi. Mitä tietojen siirtoon tulee sähköinen muoto, meille sopii tuo ehdotettu tarkistus. Viimeinen huomio meidän puoleltamme liittyy tähän luotsinkäyttövelvollisuuden vapauttamisen vapautusasiakirjaan, miten se on tässä muotoiltu. Tärkeää on se, että Euroopan tasolla luodaan avoin, seurattava menetelmä niin, että jokainen maa saa erityistilanteet huomioon ottaen päättää luotsin käyttövelvollisuudesta, mutta menetelmän pitää tässä olla avoin ja seurattava. Siksi no, tämä liittyy EPPn tarkistukseen. Meidän ei tarvitse siitä pitää enää kiinni, kunhan löydetään eurooppalainen ratkaisu. Meille on tärkeää myöskin se, että meillä on yhdenlainen täytäntöönpano, eikä 27 erilaista. Kiitos. Kiitos. Ryhmän nimissä äh, bedankt ook aan de rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle. Minun on pyydettävä anteeksi kollega Milanankin puolesta, koska hän on jäänyt jumiin italialaiselle lentokentälle. Useita asioita haluaisin nyt sanoa. Ensinnäkin voimme seurata esittelijän suuntia, mutta neljä asiaa ensinnäkin kielen käyttö. Artikla 5. Haluaisimme tukea teiltä ja olemme sitä mieltä, että meidän olisi mentävä kohti yhdenmukaistamista. Olemme jopa valmiita tukemaan Vandaalin tarkistusta, jonka mukaan komission olisi tutkittava asia myös sisävesiliikennettä varten. Tämä ei ole mikään lopullinen päätös vielä. On katsottava, mitä etuja ja haittoja tästä tulee, mitä sitä päätöksestä seuraisi. Joissakin tapauksissa voisi olla aika ihmeellistä, että esimerkiksi kaksi saksalaista ryhtyvät keskustelemaan englanniksi keskenään lomakkeista. Sitten mielestäni olisi mentävä tähän suuntaan, jota ehdotatte, tuemme täysin teitä. Sitten voimaan, voimaan astumispäivä. Olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa. Olemme sitä mieltä, että 2013 on päivämäärä, josta on pidettävä kiinni. Katsotaan, mihin neuvotteluissa neuvoston kanssa päästään. Kolmas asia, herra Grosio puhuikin siitä, tämä on tarkistus 10. Se, että tarvitaan yhtenäiset kehykset luotsin käyttö velvollisuudesta vapautumisesta ole, ryhmämme on yhtä mieltä. Jos sanotaan, että tarvitaan yhteisiä menettelyjä, esimerkiksi sovittaisiin niin, että sovittaisiin tietystä menettelystä. Se sopii, mutta meille kaikki tilanteet eivät ole samanlaisia. On olemassa satamia, joissa vaikeusaste on suurempi kuin toisissa satamissa. On myös totta, mutta että vuoden ajan mukaan tilanne vaihtelee, ilmasto vaihtelee, sääolosuhteet vaihtelevat ja niin edelleen. Jos olemme tästä yhtä mieltä, varmastikin voimme tätä tarkistusta tukea. Vielä neljäs ja viimeinen kohta. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän haluaa ottaa mukaan tarkistuksemme minun ja Milanasin tarkistuksen koskien äh, tätä perusteluvelvollisuutta. Muusta ei mu- sanottava. kirjaksen. Kiitos. Vihreiden pese. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais... Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että herra Sterksin teksti käy meille aivan erinomaisesti ja me sitä puollamme. Ja se, miten se esittää nyt asiansa, osoittaa todellakin suurta yksinkertaistamista, koko menettelytavan yksinkertaistamista ja se myös rohkaisee näin ollen meriliikennettä. Ja tuo voimaantulopäivämäärä toki vielä vaatii tiukkaa vaatimusta vuodeksi 2013 herra Sterskin puolelta. Ja sitten nämä kaksi ehdotusta, kompromissiehdotusta, jotka on esitetty tietosuojakysymyksiin, käyvät myös meille oikein hyvin. Ja näin sitten 22, 55, 56, 8, 30 ja 35 tarkistukset käyvät myös, ja yleissopimus tietysti pikkuisen ikävissämme tämän hyväksymme. Tuo kielikysymys nimittäin haittaa meitä, ei sinänsä sisältöpuolelta. Me emme sinänsä vastusta, siis me vastustamme tätä, että käytettäisiin ainoastaan yhtä kieltä, mutta meidän täytyy kuitenkin hallinnollista toimintaa pyrkiä vähentämään, e, jotta saamme todella oikeasti yksinkertaistettua tätä toimijoiden välistä viestintää, joten tämä yhden kielen, yhteisen kielen suuntaan kulkeminen e, sinänsä käy. Minä ymmärrän kyllä, että tämä häiritsee hyvin montaa täällä ryhmässä, mutta me kuitenkin ole, pidämme kiinni tästä tarkistuksesta artiklaan 5, että me, meillä olisi tällainen sovi, sovi, sopi, tällainen sopeutumisaika varsinkin pienillä satamilla saavuttaa tuo, tuo kielen taso. Eli tässä on tämä 10 prosentin ta, määrä kansainvälisestä kaupasta. Ja näin, näille satamille annettaisiin kolmen vuoden aikamäärä sopeutua tähän kielikysymykseen, jotta ei häirittäisi liikaa näiden pienten satamien toimintaa sinänsä. Eli tässä olisi sitten juuri tuosta yhteisestä kielestä kuitenkin määriteltynä tuo selkeä tavoite tietyn siirtymäajan jälkeen. Joka tapauksessa tämä on nyt yksi täsmennyskohta ja siihen olemme tehneet ehdotuksen komission neuvoston suuntaisesti tuohon yhteiseen kielen suuntaan, mutta tämä varmasti sitten saa ajaksi oman siirtymäaikansa, mutta, muussa, mutta muuten me täysin tuemme tätä Sterksin tekstiä. E Kiitos edustaja Foster. E Chairman, um, I'll be brief. Kiitos. Lyhyt kommentti. Mehän kävimme jo kattavaa keskustelua tästä Heräs Reiksin kanssa ja haluaisin oman ryhmän osalta kiittääkin häntä hyvästä yhteistyöstä ja kokousten järjestelystä. Nämä olivat hyödyllisiä tapaamisia. Pari kommenttia kuitenkin Marineskun tarkistuksesta ja kommenteista. Ensinnäkin mitä tulee sotaluksiin? No, periaatteessa voimme tätä tukea, mutta mielestäni tätä asiaa ei tulisi kuitenkaan kirjata direktiivin eikä asetukseen, koska sotilaalliset kysymykset jäävät näiden ulkopuolelle. Ja sitten mitä tulee englannin käyttöön. No, voimme yhtyä Herastarksin esitykseen. Eli turvallisuutta painotetaan ja kysymys kuuluu, on, aiheutuuko tästä enemmän sekaannusta vai onko tämä kuitenkin hyvä asia turvallisuuden kannalta. Katsoisin, että tämä on hyvä tavoite. Eli me olemme tässä esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Mutta sitten tämä päivämäärä siitä olemme vähän eri mieltä. 2015 tuntuisi meistä paremmalta senkin varmistamiseksi, että jäsenmaalle jää riittävästi aikaa todellakin täyttää direktiivin vaatimukset ja budjetoida ne myöskin, koska eh, tietoviestintäjärjestelmät ja muut vaativat investointeja. Mutta vaikka tässä joitain pienehköjä näkemyseroja onkin, niin kun huomenna asiasta äänestämme, niin me tuemme kokonaisuudessaan tätä esittelijän tekstiä. Kiitos. Kiitos, varapuheenjohtaja Rike. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Sterksiä erittäin hienosta mietinnöstä monimutkaisesta asiasta. Minulla on jotakin huomioita, josta haluaisin pyytää jotakin muutoksia omiin tuota, tarkistuksiin. Ensinnäkin arkaluontoisen asia, joka koskee kieliä, minun mielestäni on ero yhteisellä kielellä ja viitekielellä. Mielestämme viitekieltä tarvitaan kaikista näistä syistä, jotka täällä on sanottu, mutta se ei tarkoita samaa kuin yhteinen kieli varmasti joissakin vaiheissa tulee esimerkiksi saksalaisten välisiä keskusteluja tai hollantilaisten välisiä keskusteluja, olisi aika hullua, jos siellä sitten käytettäisiin kolmatta kieltä. Direktiivin hengen mukaan olisi yksinkertaistettava. Nyt kuitenkin otetaan uusia velvoitteita mukaan ja se aiheuttaa myös ongelmia – ranskalaisilla äh, tämä perustuslaillinen asia. Direktiivistä tulisi Ranskan perustuslain vastainen. Siksi, jos nyt pyritään johdonmukaisuuteen edistettyjen kanssa, niin ehdotan, että vetisin pois oman artikkelan, oman tarkistukseni 38, mutta säilyttäisin numero 50, koska niin kuin Gross koordinaattorimme sanoi, se on kanta, jonka avulla voimme neuvostella, neuvotella neuvoston kanssa esittelijä itsekin kehitteli tätä kantaa, jonka kautta voidaan avautua kohti tulevaisuutta. Joten jollakin tavalla tämä on säilytettävä. Sitten toinen huomio. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa ja ehdotan, että poistamme tarkistuksen 48, koska keskustelu, jota hän kävi komissioneuvoston kanssa, mahdollista eteenpäin pääsyyn. Tämä sopi meille täysin ja hänen ehdotuksensa on parempi vielä kuin oma tarkistuksemme. Haluaisin vetää pois tarkistuksen 40, johtuen siitä, mitä täältä sanottiin, täällä sanottiin luotsauksesta. E, e, kyllä se on tärkeä asia, mutta ehkä se ei kuulu nyt tähän mietintöön. Sitten vielä pari asiaa. Jos mahdollista, haluaisin, että tehtäisiin kohta kohdalta äänestystarkistuksesta tarkistuksesta 32 vuoden 2013 jälkeen säilyttäisiin äh, tämän tarkistuksen näiden tietojen perusteella niin edelleen, mutta jos voisimme äänestää kohta kohdalta ensimmäisestä toisesta osasta. Sitten tästä päivämäärästä olen yhtä mieltä Fosterin kanssa. Uskon, että kaikki esittelijän kanssa toivovat, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saataisiin tämä täytäntöön mutta tässä on käytännöllisiä asioita. Onko paras lähteä maksimaalisesta kannasta neuvoston kanssa ja aloitetaan tästä vuodesta 2013, kun tiedämme, että neuvosto kannattaa pikemminkin vuotta 2017. Keski, keskitie olisi 2015, se olisi realistisempi kanta verrattuna neuvoston kanta. Siinä otetaan huomioon myös järjestelmien tekninen käyttöönotto nyt onkin pohdittava, onko parempi aloittaa kovalla, tiukalla kannalla ja sitten luovuttaa ja antaa myöten kaksi vuotta, koska näin luultavasti käy, vai pitäisikö aloittaa saman tien vuodesta 2015? Tästä tulisi keskustella. Kiitoksia. Thank you, Vice. Kiitos. Varapuheenjohtaja Van Dalen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Verksiä hyvästä yhteistyöstä. Ja myöskin mitä tulee tähän luotsin käyttövelvollisuutta koskevan tarkistuksen, niin tällaista käytännöllistä lähestymistapaa tarvitaan. Kuitenkin EPMin osalta sanoisin, että tarkistusta 42 pitäisi vielä lähemmin tarkastella. Pyrin käyttämään niin varovaisia sanamuotoja kuin vain mahdollista. No, sitten kysyttiin, että saattaa syntyä tilanne, että kaksi saksalaista puhuu jotain muuta kieltä kuin saksaa. No, minä esitin tämän kysymyksen siksi, että tiesin, että on tapahtunut onnettomuuksia, jotka johtuivat nimenomaan siitä, että kyseeseen tulevat henkilöt eivät pystyneet kunnolla kommunikoimaan keskenään, eivät siis ymmärtäneet toisiaan ja on- ongelma- ja onnettomuustilanteita on tältä pohjalta syntynyt. Ja toivoisin, että myös teidän ryhmänne äänestystilanteessa huomioisi tämän seikan. Kiitos. Mainescu. Kiitos, edustaja Maronescu. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin komission edustajalta kysyä kahta asiaa, erityisesti näistä tarkistuksista, jotka olen tähän tekstiin tehnyt. Meillähän on olemassa yksi yleissopimus jossa on juuri puhuttu tästä satamasta, saapuvasta satamasta ja sitten lähtevästä satamasta. Tässä on käytetty näitä sanoja sapu, saapuva ja lähtevä, ja minä halusin, haluaisin nyt tietää, käytämmekö me nyt samoja sanoja tässä tekstissä kuin tuossa yleissopimustekstissä myös, ja tuossa yleissopimuksessahan on oma osastonsa, jossa sanotaan arrival state ja departure of ships. Käytetään näitä englanninkielisiä muotoja. Ja minä viittaisin nyt siihen, että nämä termit eivät ole samat. Ja sitten puuttuisin tähän alusmalliin, alusmuotoon. Tuo yleissopimus nimenomaan erottaa nuo sota-alukset kokonaan pois tästä tekstistä, mutta tässä kuitenkin puhutaan kaiken tyyppisistä aluksista, of any type sanotaan tässä tekstissä, ja minä haluaisin saada selvityksen siihen, onko kyse myös sota-aluksista vai ei, ja siitä syystä minä tein tämän tarkistuksen, eli jätämmekö me poikkeuksen sota-aluksille tähän direktiiviin, siihen haluaisin selvitystä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Marinescu. Komission nimissä Rakaramitsas. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä oikein hyödyllisestä keskustelusta. Erityisesti kiitokset esittelijälle erittäin johdonmukaisesti tehdystä analyysistä. Me tunnemme hänet pitkältä ajalta. Hän on asiantuntija loogisesti. Hänen mietinnössään on paljonkin järkeä. Käsittääkseni kolme neljä keskeistä ongelmaa kävi keskustelusta ilmi. Päivämäärä ensinnäkin. 2013, miksi pidämme kiinni siitä, että järkevä päivämäärä on 2013, olen eri mieltä neuvoston kanssa. Pari teknistä asiaa, oikeustekstiä, joissa on käytettävä kaikkea teknologiaa, kaikkea, mikä on käytössä – VTMS-direktiivi ja sitten Safe Seanet-järjestelmää täytäntöönpanema. Kaikki tuo, eli laivojen pitää kertoa asemansa, kertoa kaikki tuo tiedot, joten 13-14 paikkaa käyttää Euroopan, sitä tätä tietoa saadaan ja tämä voidaan yhdistää keskukseen Lissabonissa ja Itämeren alueella – Kööpenhaminassa ja toinen vielä Saksassa, joten meillä on hyvä valvontajärjestelmä, johon tulee liikennetietoa. 2013 velvoitetaan e-tullijärjestelmän käyttöön niin, että tieto tavaroista, rahtien kuljetuksista ja vaarallisten aineiden kuljetuksista. Tämä liittyy SafeSeanet kysymyksiin tietysti, joten teknisesti ottaen. Nyt voidaan sanoa jo, että jäsenvaltioiden velvollisuus on huolehtia infrastruktuurista, joka sopii näihin direktiiveihin, joten lisäsyitä ei ole lisäinvestointeihin, paitsi hallinnollisia järjestelmiä. Tämä oli siis kaikki mahdollista vuonna 2013. Neuvostossa on tästä kiistelty. Näivisimme tämän neuvostossa, mutta nyt katsomme parlamentin suuntaan, jotta parlamentti voisi tukea varhaisempaan täytäntöönpanoon. Muuten ei ole oikein järkeä siinä, että he yksinkertaistetaan niin kuin me toivoisimme tämän direktiivin kautta. Sitten koko kielikysymys. Katsoisin tätä jälleen teknisesti. Neuvoston nykytekstiä, sitä, että sanotaan, että ainakin kaikki tai tietoja, jotka siirretään. Siis tässä on kyse keskeisemmästä tavasta, jolla tätä tietoa annetaan laivasta satamiin, tulliviranomaisille ja niin edelleen. Yleinen kieli, jota kaikki käyttävät tänä päivänä, englannin kieli, eikö niin? Joten tässä mielessä tarvitaan yhteinen kieli. Solassopimuksen kautta ja Ilo on sanonut, että pitäisi käyttää yhtä imon kieltä. Tämä taitaa olla tämä malli, jota esittelijä on ehdottanut käytännössä. Tämä tarkoittaisi, että näin lisäksi jotain yhteisiä kieliä, joita käytetään nyt jo meriliikenteessä. Englanti, joskus Ranska nykyään, mutta tärkeää tässä olisi, että nähdään, jos solas sopimuksen ehdotusta eli englanti, turvallisuussyistä olisi kielenä. Eli on huolehdittava koulutuksesta. Ja STCV-sopimuksen mukaankin pitää osata tällainen vähimmäismäärä. Yksi ongelma nyt on se, että kun ei ole aina yhteistä kieltä, mutta velvollisuus kai on nyt jo niin, että saadaan vähimmäisvaatimus Englantia, jotta voidaan sosiaalisestikin toimia laivalla. Kyllä siellä komentosillalla kuitenkin kaikki puhuvat vähän englantia, joten saadaan tällainen yhteinen kieli. Käyttöluvat ja käyttövelvollisuuden vapautuskirja. Ihanaa. Tätä ehdotettiin tuossa direktiivissä, joka hylättiin pari kertaa. Tämä ei ole nykyehdotuksessamme, mutta jos, jos lainsäätäjät voivat tästä sopia, niin mikäpä ettei. Se saattaisi helpottaa, vaikka se ei ole nyt tässä varsinaisena tavoitteenamme, mutta siitä varmasti voidaan keskustella teidän ja neuvoston välillä. Lopulta tämän lähtevät ja saapuvat, vai myös satamassa oleskelu. Todella stay-sana, eli satamassa oleminen, sekin on mainittu siellä. No se ehkä on mahdollista, mutta Euroopassa ainakin tuntuu siltä, että satamiin tullaan ja sitten sieltä lähdetään. Ehkä tämä on turhaa toistoa mutta emme me tässä lähde hirvittävän tiukasti näkemään, että tähän liittyisi ongelmia. Lopulta sota-alukset. Eksplisiittisesti jätetty direktiivin ulkopuolelle aikaisemmin, joten ei sitä tarvitse nyt mainita erikseen. Se on ylimääräinen elementti. Se on ihan selvää, että tässä ei puhuta sota-aluksista Tämä on muualla ja yhteisön lainsäädännössä, missä viitataan tähänkin tekstiin. Joten, mutta jos haluatte lisäselvyttää vielä tähän asiaan ja niin ajattelette siitä neuvoston kanssa, niin ei se aiheuta meille mitään erityisongelmia. Joten pyydän päivämäärä 2013 ja jos kompromissina sitten 13 ja 17 välillä on 2015. Älkää aloittako siitä, koska silloin saadaan lopulta 2016 keskiarvoksi. Toisaalta sanoisin kielestä kyllä varmasti älykäs tapa hoitaa näitä ongelmia, mutta käytännössä ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää yhteistä kieltä. Meriliikenteessä, kuten lentoliikenteessä, tämä yhteinen kieli on englanti. Ruotsin käyttövelvollisuuden vapautuskirja tässä neuvottelua varmaankin tehdään ja neuvoston välillä voidaan katsoa, miten pitkälle tässä päästään. Ehkä unohdin jotain, silloin pahoittelen. Toivon, että vastasin useampiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you, Mr. Sturk. Kiitos, edustaja Sterks. Haluatteko sanoa jotain? Alle collega's bedanken, voorzitter. Eh, niin, kiitos een paar opmerkingen willen maken wat collega El Kadrawi zegt. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoita ja esittää jotakin huomiota siitä, mitä kollegat ovat eh, sanoneet täällä koskien järjestelmän heikentymistä. Emme tietenkään halua heikentää järjestelmää. On otettava huomioon paikallisten tilanteiden eroavaisuudet, mutta jos paikallisviranomainen antaa jonkin todistuksen, se tekee näin noudattaen tiettyjä sääntöjä. Minä olen kuitenkin kuullut, että eräät henkilöt merenkulkumaailmasta ovat valittaneet, että näiden todistusten kanssa ei ole tehty, mitä olisi pitänyt, niitä ei ole käytetty mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja uskonpa, että rannikko mm, merenkulussa se on erittäin tärkeä asia. Sitten tästä päivämäärästä. Minusta meidän on pidettävä kiinni vuodesta 2013. Komissio on antanut Täällä meidän useita syitä, kuten paperit on liitto, mutta minun mielestäni parlamentissa meidän on tehtävä niin, että yksinkertaistamiseen päästäisiin mahdollisimman pian kielestä. No, saa nähdä, kuinka tässä käy. Te tiedätte, mitä suon, suosittelen. Tiedän, että tämä on arkaluontoinen asia, mutta kuten Vandal sanoi, paitsi sisävesiliikenteessä myös merenkulussa muuten viestintä on turvallisuuden kannalta olennaista pitää katsoa, kuinka tämä muotoilla. Minä olen tehnyt nyt ehdotuksen, katsotaan kuinka tilanne kehittyy. Meidän on puhuttava tästä vielä uudelleen neuvoston kanssa. Olisin aika yllättynyt, jos huomenna hyväksytty teksti todellakin oli siis se, joka täysistuntoon lopulta menisi, mutta katsotaan tämä huomisen äänestyksen jälkeen, kun olen keskustellut varjoedistelijöiden ja komission ja neuvoston kanssa. Kiitoksia vielä. Uskon, toivon, että voin luottaa tukeen ne seuraavassa vaiheessa neuvoston neuvottelujen aikana. Kiitos. Äänestys huomisaamuna kello 10.09. Seuraavana esityslistalla EUn meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka. Tarkistusten käsittely. Esittelijä, edustaja Van Dale. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää kaikkia kollegoita. Tarkistuksia on kaiken kaikkiaan 99. Ja olen iloinen asiasta, koska se osoittaa, että tämä tärkeä asia kiinnostaa ihmisiä täällä. Viime kerralla ryhmittelin asioita hieman yhteen omin ryhmittymisen varjo esittelijöiden kanssa. Ja nyt lopullista äänestysluetteloa on työstetty. Se on ehkä jo saatu jakoonkin täällä aamupäivällä. Mutta tässä tärkeimmät kysymykset, joihin olemme kiinnittäneet huomiota. Kompromissitarkistukset, kun ne teille jaetaan, niin huomaatte, että erilaiset meriliikenneklusterit – on tässä ryhmitelty. Ja sitten tarvittavat verotukselliset menettelyt on huomioitu. Esimerkiksi kompromissi kahdeksan, siinä on pyritty nämä asiat huomioimaan ja monet seikat, joita useampikin kollega esiin toi. On tarkasteltava meri- ja maaklustereita eh, ja sitten nämä verohelpotukset mahdollistettava, jotta voidaan olla kilpailukykyisiä myös maailmanlaajuisesti. Ja sitten puheenjohtaja, tässä on myös sellaisia tarkistuksia, joista en ole ehtinyt kaikkien kanssa keskustella, mutta käyn nyt läpi näitä kompromisseja ensin. Kompromissi A oli tuo ja sitten kompromissi B, jossa koulutuksen keskitytään ja tähän liittyviin kysymyksiin. On erittäin tärkeää, että voidaan nyt saada yhteys nuoriin ihmisiin ja lisätä alan houkuttelevuutta. Ja kompromissi b nyt on päädytty sellaiseen sanamuotoon, jossa on pyritty huomioimaan useiden kollegoiden esittämät tarkistukset. Ja sitten tämä pätee myöskin kompromissiesitykseen C, Varsin monet tarkistukset olivat samantyyppisiä ja suuntaisia sanamuodoiltaan. Ensinnäkin mitä tulee ilosopimuksen ja sen soveltamiseen. Varsin monet kollegat olivat laatineet tarkistuksensa itsenäisesti, mutta katsoisin, että tämä sanamuoto kuitenkin on varsin lähellä ainakin kolmen neljän poliittisen ryhmän näkemyksiä, jotka olivat siis jättäneet omat ehdotuksensa. Ja sitten tarkistus, kompromissiehdotus D. Näissä ehkä on vielä joitain näkemyseroja. Ja minä itse tietysti olisin mieluiten halunnut esittää tässä oman tekstini, koska se olisi tuonut järjestelmän tietynlaisen bonusjärjestelmän, vihreät alukset olisivat hyötyneet järjestelmästä, mutta muut olivat sitä mieltä, että ei kannata vielä hätiköidä, ja niinpä sitten päädyin kompromissiin. Vaikka itse kyllä pidin omaa sanamuotoani kaikkein onnistuneimpana. Kompromissi d kun tarkastellaan, niin huomaatte, että äänestys luettelossa. En nähnyt muuta mahdollisuutta kuin kohta kohdalta äänestämisen. Ja kun äänestysluettelon saatte, se varmasti kohta tänne tuodaan, niin huomaatte mitä olen tässä esittänyt. Ja kun valiokunnassa äänestämme, niin selvitän asiaa vielä teille. Oma niin olisi siis ollut minulle tässä, tässä parempi. Mutta nähtäväksi nyt jää, mitä mieltä muut ovat. Ja sitten kompromissi E. Tämä on myöskin sellainen, johon liittyen monetkin jättivät varsin lähellä toisiaan olevat tarkistukset ja ajattelimme nyt tässä selventää ensinnäkin Meri Rosvos-kysymystä ja EUn toimintaa tällä saralla. Ja muistaakseni viisi, kuusi tarkistusta ainakin olivat hyvin lähellä toisiaan. Ja sen takia laadin kompromissi en ja uskoisin, että se kaikille käy. Sitten tässä on vielä muita tarkistuksia, hyvä puheenjohtaja. En nyt näitä kovin yksityiskohtaisesti kommentoi. Tässä eräältä kollegalta saatiin varsin suuri määrä tarkistusehdotuksia, jotka olivat minulle hieman hankalia hyväksyä. Mielestäni, jos ne hyväksyttäisiin, mentäisiin liian pitkälle, pidemmälle kuin mitä on päätetty esittää päättää. Eli tässä minulla on hieman eriävät näkemykset. Ja tämä käy ilmi äänestysluettelosta, joka tänne kohta tuodaan. Ja Baselta myöskin saimme varsin monta tarkistusta. Jos nyt katsottaisiin tarkistusta 54, Viime viikolla keskustelin tästä kohdasta jo joidenkin kollegojen kanssa. Tämä toisi mukanaan tällaisen merenkulkukauppajärjestelmän. Pistin plussan ja miinuksen tähän omalta osaltani. Tämä on varsin spesifinen kohta ja komission on sitä vielä tarkasteltava. En tiedä, onko komissio edes työstämässä tämän tyyppistä asiaa. Jotkut sanovat, että kyllä, mutta toiset sitten vastaavat ei. Eli puheenjohtaja mielellään kuulisin komission näkemykset tähän asiaan. Nimenomaan tämän kohdan osalta tarvitsemme hieman lisävalaistusta vielä komission kantaan liittyen. Ja sitten komission kannan kuultua, niin voin ehkä miettiä äänestyskantaani. No, ehkä en nyt kommentoinut kaikkia asioita tässä, mutta sanoisin, että hyvässä hengessä töitä on tehty ja varsin hyvin viime päivinä on tässä kantoja saatu lähemmäs toisiaan. Ja katsotaan, miten käy sitten äänestyksessä huomenna. Kiitos. Kiitos esittelijä. EPP-edustaja Kumutsakos. Η στρατηγική Kiitoksia. Niin, tämä eurooppalainen meri liikennestrategia 2008 on erittäin merkittävä teksti, erityisesti kun ajattelemme nykyistä hyvinkin hankalaa ja kielteistä taloustilannetta maailmassa. Tässä nyt Van Dalen on tehnyt loistavaa työtä. Hän on tehnyt yhteistyötä ja halunnut myös löytää tällaisen mielipiteiden yhteenliittymän ja haluaisin kiittää häntä rakentavasta lähestymistavasta tähän työhön. Näin me olemme päässeet pitkälle ja olemme saaneet hyvin korkeatasoisen tekstin aikaiseksi ja myös hyvin hyvin suuren yhteisymmärryksen olemme saaneet tämän tekstin taakse. Meitä kiinnostaa erityisesti se, miten Euroopan unionin laivasto saataisiin kilpailukykyisemmäksi, ja minun mielestäni tämä teksti nimenomaan kattaa tämän kaikista merkittävimmän tavoitteen juuri tällä, tänä aikana, kun kolmannet valtiot hyvin usein nimenomaan käyvät laitonta kilpailua ja myös epälojaalia kilpailua, joten meidän täytyy saada antaa kaikki tukemme tälle unionin laivastolle. Tämä kattaa myös tietysti valtion tuet. Ja toistan, että Vandaalin teksti juuri hyvin kattaa tämän vaatimani esittämäni asian. Ja tämä teksti myös kattaa hyvin näiden tämän merenkulkualan työvoiman vaatimukset. Tämä, tämä, tämä työvoima on hyvin pätevää ja koulutettua ja sitä varten tarvitaan sitten tiettyjä menettelytapoja ja me olemme esittäneet sekä EPPstä että esittelijän puolelta omia tarkistuksiamme, joissa nimenomaan puhutaan näistä kysymyksistä, mutta kuitenkin esittelijän hyväksymään suuntaan. Ja puhutaan näistä sopimuksista myös ilmastonmuutoksen alentamiseksi merenkulkualalla myös. Merenkulku Liikenne toki vaikuttaa hyvin vähän tähän ilmastonmuutokseen, mutta totta kai me senkin alan täytyy toimia kunnioittavasti ilmastoa ja ympäristöä kohtaan, ja näin eikä saa siis aiheuttaa mitään, mitään kielteisiä vaikutuksia, ei ympäristölle eikä myöskään tietysti laivaston kilpailukyvylle. Ja minä uskon, että me olemme nyt päässeet aika pitkälle siihen pisteeseen, että olemme saaneet tämän tekstin taakse enemmistön ja uskon, että nämä tarkistukset eivät aiheuta suuria ongelmia. Sitten vielä lopuksi nämä meri, tämä merirosvous, me olemme jo pitkän, pitkään puhuneet tästä asiasta ja toivoimme, että teksti olisi paljon kunnio, kunnianhimoisempi kuin esittäjän alkuperäinen esitys. Me olemme kuitenkin saavuttaneet asiasta hyvän tasapainon tähän tekstiin. Ja kaikissa näissä kysymyksissä, jotka otin esille, sekä esittelijä että puolueeni on tehnyt tarkistuksia hyvin myönteiseen suuntaan ja niiden pohjalta me varmasti uskomme, että tämä teksti päätyy hyvään satamaan. Enkä halua nyt käyttää tätä aikaa enempää, koska varmasti saamme tästä hyvän tekstin aikaan. Stein. Kiitos paljon sosialistiryhmän nimestä edustaja Fleckenstein. Kiitos puheenjohtaja, esittelee Van Dalen hyvät kollegat. Ensin meidänkin puoleltamme kiitokset. Te olette tehneet hyvää työtä, tarkistuksia 99. Kaiken kaikkiaan meillä on nyt hyvä pohja huomiselle äänestykselle. Kuitenkin meidän mielestämme tässä on vielä pari avointa seikkaa, joihin haluaisin keskittyä puheenvuorossani. Ensin edustaja Van Dalen Mielellämme vielä kerran halusimme tietää kompromissiesityksestä B. missä tässä piilee parannus verrattuna tarkistukseen 22 valtion tuista on tässä kyse? Toiseksi olisimme halunneet edustaja Peseltä vielä tietää tarkistuksesta 24 Miten hän tarkoitti tämän, koska käsittääkseni tällaisia konsortioita ei laivaliikenteessä, rahtiliikenteessä tai henkilöliikenteessä enää ole tai ei pitäisi olla meidän mielestämme. Kolmanneksi, kuten itse sanoitte, meitä kiinnostaa tuo päästökauppakysymys, josta kuulemme komissiolta. Tuemme periaatteessa tätä aloitetta. Neljänneksi, herra Van Dalen, kompromissi D on teille mieluisampi kuin 65-66 tarkistukset. No sen uskon, mutta haluaisin mielelläni kuulla, miksi sanoitte, että sana muotonne on teille mieluisampi. No sen ymmärrän, mutta miksi sisällön kannalta tulisi näin tukea? Sitten kompromissi F voimme siitä sopia, mutta ainakin tuo toinen osa tarkistusta 82 pitäisi ottaa siihen mukaan. Kyse ei ole ainoastaan sotapoliittisista tai turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Tässä on kyse myös, kun puhutaan meriliikenteen tulevaisuudesta, mutta kyse on myöskin sosiaalisten ongelmien ratkaisemisesta, poliittisten ongelmien ratkaisemista tällä alueella, ja sekin tulisi varmasti mainita, eikä jättää tätä ihan huomiota, vaikka se nyt ei ehkä ihan suoranaisesti liity tähän käsillä olevan aiheeseen. Pari lyhyttä huomiota vielä. Te itse sanoitte tekevänne suullisen tarkistuksen tarkistukseen 99. Sanoitte, että tässä yhteydessä – No minun niin, pitää löytää tämä nyt ensin yhteistyössä Reinin komission kanssa. Ihan mielellään. Minä haluaisin, että pohdittaisin, vaikka kaikki puheenjohtajat ei nyt ole täällä, on olemassa myös esimerkiksi Tonava ja vielä muutama muukin joki, enkä ihan varma, miten halutaan nyt huolehtia siitä, ettei tässä herätetä turhaan huolenaiheita, jos näin ei ollut tarkoituksena. Ja sitten vielä EPP pyysi meitä muuttamaan tarkistusta 26. Siinä on kyse tuista ja sosiaalisista normeista. Safeguarding sanan tilalle voidaan ehkä laittaa promoting. Kyllä meidän tavoitteemme varmasti käy silläkin tavalla selvästi ilmi. Kiitos. Kiitos edustaja Fäkästäinen. Tonavasta on tullut tavallaan valiokunnan adoptoitu oma jokin viime vuosina. Edustaja Meisner. Kiitos puheenjohtaja. Rouva Savisan nimissä käytän puheenvuoron. Hän on varjoesittelijä, mutta ei nyt valitettavasti vielä itse ehtinyt paikalle. Haluaisin hän puolesta kiittää Van Dalenia kunnianhimoisesta mietinnöstä. Tiedämme, että hän on varsinainen merien mies tai veden mies ja sen tästä hyvin huomaa. Eli nimenomaan tämän alueen merkitystä hän on painottanut ja haluaisin myös Savisan nimissä kiittää esittelijä valmiudesta huomioimaan tehdyt kommentit, eli tarkistuksia oli 99. Se on osoitus siitä, kuinka tärkeä asia on ja kuinka tärkeänä ryhmissä sitä myös pidettiin. Ja tässä olette tehneet kaikkien kanssa hyvää yhteistyötä ja kiitokset siitä. Todellakin tilanne on sellainen, että meidän ryhmällemme on tärkeää se, että merenkulku tunnustetaan tärkeänä alueena myös kilpailukyvyn kannalta. Toisaalta yhdymme siihen näkemykseen, että ympäristökysymykset on myöskin huomioitava, eikä saada unohtaa turvallisuusseikkoja myöskään. Euroopan johtava rooli merenkulkualalla käy hyvin ilmi mietinnöstänne ja 41 prosenttiahan maailman laivastosta kuuluu EUlle ja siksi on tärkeää nimenomaan painottaa roolia, joka Euroopalla on. Me haluamme ilman muuta suojella ympäristöä, vähentää päästöjä, mutta niin kuin esittelijäkin asian näkee, tarkistus 54 on liian rajoittava, eli päästöjä on vähennettävä, mutta että viimeistään vuoteen 2010 mennessä, niin tämä ei ihan käy yhteen kaikkien muiden ponnistelujen kanssa, esimerkiksi kun puhutaan typin ja riken rikin päästöjen vähentämisestä. Eli eh, periaatteessa hyvä esitys, mutta tämä vuosi 2010 ei ole ihan sopiva. Tietysti haluamme lisätä satamien ja merialueiden turvallisuutta, se on selvää. Tässä myöskin koulutus toimia painotettiin, tarvitaan nuorta väkeä merenkulkualalle ja sen tämä mietintö hyvin esiin tuo. Ja myös tarkistukset tämän asian kannattaminen on esiin tullut hyvin. Merirosvous on huomioitava tässä, huomioitu tässä hyvin, mutta maat, eh, joille merirosvousongelmaa aiheuttaa, ovat tässä, on tässä huomioitava. Ja Legensteinin kommentti Reinin liittyen. No, olen ihan samaa mieltä itse elän lähempänä Elveä kuin Reiniä ja riippumatta nyt siitä, minkä joen vaikutuspiirissä asuu, niin kun puhutaan merenkulusta tässä yhteydessä, niin ei ehkä kannata yksittäin yksittäisiä jokia nimineen mainita, koska Euroopan laajuisesti haluamme kaiken kaikkiaan merenkulkua ja siihen liittyvää teollisuutta tukea. No niin, kokonaisuutta ajatellen varsin hyvä tulevaisuuteen katsaava esitys. Uskon, että se saa suuren tuen taakseen huomenna. Ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa, kun eh, kuljetuksen ja varsinkin merenkulkuun asioista liittyvistä asioista tulevaisuudessa keskustelemme. Kiitos vihreiden nimissä edustaja Besä. Kiitoksia. Minä haluaisin huomauttaa, että me nyt emme mitenkään hirveän nihkeästi suhtaudu tähän herra Van Dalenin tekstiin ja huomenna varmasti tuemme tätä tekstiä äänestyksessä. Erityisesti meitä innostaa tuo yhteistyö ratkaisu. Merirosvouskysymyksiin tämä on oikein hyvä ratkaisu, mutta toki täällä on vielä muutama pari kohtaa, kaksi kohtaa, jotka vaativat vielä keskusteluissa selvennystä, ja ne pikemminkin liittyvät komission suuntaan esitettäviin kysymyksiin, eikä esittelijän kysymyksiin, eli kyse on juuri tästä päästökauppajärjestelmästä. Haluaisin saada tietää, missä vaiheessa nyt ollaan menossa, mikä on komission tahto ja toive tämän asian edistämiseksi ja miten, minkä aseman ase- annamme ympäristölle. Joka tapauksessa olisi hyvä, että tässä tekstissä nyt esitettäisiin juuri se tavoite, että merien kulkualaa ei pitäisi nyt siirtää tämän alan tämän ympäristökysymyksen ulkopuolelle, vaan sieltä pitäisi vaatia suhteellisesti samoja kuin muiltakin aloilta. Ja tässä sitten tuo 54 tarkistus käsittelee juuri tätä asiaa. Ja toinen selvennyspyyntö tuonne komission suuntaan koskettelee tuota eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Tämä on vanha juttu. Siitä ei, siitä ei ole epäilystäkään. Tämä ei ole mikään suuri uutuus, mutta me olemme ottaneet sen nyt tähän Vandalinin tekstiin mukaan siinä mielessä, että tämä rekisteri vaikuttaa hyvältä välineeltä näiden mukavuuslippulaiva-järjestelmien estämiseksi. Kiitoksia. Thank you for the GUI group, Mr. Tussas. Μας είχε δοθεί και την τελευταία συνεδρίαση της Δούμε επί του συνόλου... Niin, viime kerralla päätimme ottaa kannan tähän esitykseen kokonaisuudessaan. Ja mm, tältä osin voi sanoa seuraavaa. Ilman muuta siis Lähtökohtana on tukea kilpailukykyä. Ja tässä pyrimme nimenomaan merenkulkualaa tukemaan ja kaikkia siihen liittyviä kysymyksiä. Mutta työntekijöiden oikeudet, ja ympäristöön liittyvät kysymykset ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset näiden eh, kustannuksella ei kuitenkaan tämä saisi tapahtua. Ja Meri Rosvouteen tulee myöskin kiinnittää huomiota. Olen seurannut itse tämän alan kehitystä 80-luvulta alkaen. Ja kun nyt 25 vuotta on kulunut siitä, kun yhteistä meri politiikasta sovittiin, niin aina vain uudelleen ja uudelleen törmätään samanlaisiin kehityskulkuihin. Eli työntekijät nostavat esiin kantojaan, mutta niitä ei kuulla lainkaan. Aina siirretään vain eteenpäin tulevaisuuteen näiden aspektien tarkastelu. Ja kaikkihan varmasti tietävät, miksi näin tehdään. Nimenomaan siksi, että nyt puhutaan suuresta bisneksestä, suurista yhtiöistä, yritysmuodoista. Ja ne ovat onnistuneet saamaan aikaan huomattavia voittoja myöskin talouskriisin aikana. Ja sitten pienyritykset, ne ovat joutuneet konkurssin partaalle, jotkut lopettaneet toimintansa kokonaan. No, mistä tässä esittelijä lähtee liikkeelle? Esittelijä pyysi meiltä näkemyksiä asiaan. No, esittelijä sanoi, että Tusaksen eh, tarkistukset, noin puhu omissa nimissäni pelkästään, vaan sanoisin, että koko ryhmällämme on ihan erilainen lähestymistapa tähän asiaan. Eli olemmeko yhtä mieltä siitä perusperiaatteesta, että tulisi ainakin täytäntöönpanna eh, ilon yleissopimusta, soveltaa sitä merityöntekijöiden osalta. No kyllähän tästä periaatteessa yhtä mieltä ollaan, mutta kuinka sitten käytännössä halutaan pitää tästä huoli? Asia ei ole esiin nostettu tarkistuksissa, ei myöskään komission esityksessä. Eli peruskysymystä ei ole lainkaan huomioitu tässä asiassa. Ja oikeudet, tunnustetut oikeudet, 70-luvulta jo jo silloin ne paperille pantiin, eikä vieläkään käytännössä ole tapahtunut mitään. Puhumme lainsäädännössä, joka laadittiin siis 1970-luvulla. Esimerkiksi työajat, työolosuhteet, työntekijöiden työturvallisuus, töiden järjestely, työsopimukset, kaikki työntekijöiden ammatin harjoittamiseen liittyvät kysymykset. Nämä ovat kysymyksiä, jotka on unohdettu. Ja siksi en voi todellakaan tukea tätä esitystä. Mitä tässä tarkistuksessa me nyt haluamme esiin tuoda tarkistuksessa 43? No, lukaisenpa sen nyt tässä. Eli painottaa tarvetta ottaa tämä mukaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, toteuttaa ilon yleissopimusta, joka vuonna 2006 hyväksyttiin, ja siinä määritellään vähimmäistandardit työntekijöiden oikeuksille ja työoloille. Ja sitten säännöt, jotka eivät ole pakollisia, ja 145 yleissopimuksen soveltaminen, sen käyttöönotto, jossa nimenomaan puhutaan työajoista ja seitsemän tunnin työpäivästä ja niin edelleen. Niin. Millä, miltä pohjalta argumentoitte tätä vastaan? Ettekö halua täytäntöönpanna tätä? Ette siis halua täytäntöönpanna vuonna vuo, 70-luvulla allekirjoitettuja kansainvälisiä sopimuksia? Siitäkö tässä on kyse? Me puhumme siis tässä nyt oman ryhmämme nimissä mutta ongelma ei ole se, etteikö olisi teillä näkemystä siitä, mitä sanomme. Ongelma on se, että me tarkastelemme asioita hieman eri perspektiivistä. Tämä on strategisesti erittäin tärkeä ala, mutta tärkeää olisi, että koko ala ja varsinkin alan työntekijät hyötyisivät myöskin muutoksista tarkistuksen 16 osalta toivoisin kohta kohdalta äänestystä, koska kyseessä on näinkin tärkeä asia. Anteeksi, tulki korjaa tarkistus 60. Tarkistus 60 on kyseessä. convenience-sanan asti ja sen jälkeen sitten erikseen äänestettäisiin tästä loppuosasta, jossa puhutaan eurooppalaisesta rekisteristä. Sitten toinen tarkistus vielä, jonka osalta myöskin toivoisimme kohta kohdalta äänestystä. Se on tarkistus 34. Eli kehottaa jäsenvaltioita parantamaan vuoden 2006 merityösopimusta, jossa huomioidaan elinikäinen oppiminen – merenkulkualalla. Ja sitten jälkimmäinen osio, jossa sanotaan, että olosuhteet aluksilla ja vähimmäissopimukset, jotka on huomioitava kaikissa alusluokissa. Alusten ja satamien työntekijät myöskin rinnakkaisaloilla, kuten matkailun saralla töitä tekevät ihmiset, varsin tarkkaan seuraavat sitä, minkä tyyppisiä päätöksiä Euroopan parlamentissa läpi viedään. Ja sanoisin, että tämä koko proseduuri kun ajatellaan <clears throat> satamien ja laivojen työntekijöiden tilannetta. On muistettava se, että he ovat olleet tässä samassa tilanteessa jo moneen kertaan. Kansainväliset eh, suuryritykset, joilla on kymmeniä, kymmeniä aluksia ja satamia allaan tai käytössään, ja esimerkiksi myöskin sukelluslaiva. Esimerkiksi Skalamankan satamassa on tällaisia aluksia, mutta sitten luovutuksessa on ongelmia, koska saksalainen telakka valmistaa juuri tämän tyyppisiä taloudellisesti ongelmallisia aluksia. Eli tässä ei puhuta pelkästään taloudellisista kysymyksistä, tärkeämmistäkin kysymyksistä, eli turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Ja ongelmana nyt on se, että näissä asioissa ei edetä, vaan aina törmätään samoihin ongelmiin. Mikä on tilanne sitten Puolassa, Portugalissa, Espanjassa? Ihan samat ovat olosuhteet sielläkin. Eli kurssia olisi muutettava ja radikaalisti. Kiitos. Vice President Rike. Varapuheenjohtaja Rike. Merci, Monsieur le Président. Très briève. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin käyttää puheenvuoron ottanut huomioon tarkistusten määrä, jonka lasten kanssa jätimme. Ensinnäkin pidämme Van Dalenin mietintä erittäin hyvänä Toiseksi nämä tarkistukset äh, asiasisältöön tehtiin lähinnä siksi, että, mm, että tähän meriliikennepolitiikkaan otettaisiin mukaan tämän yleisen liikennepolitiikan näkökohta. Meriliikenne on sen luontoista, jossa muita liikennemuuttoja varten äh, esitetty asiat eivät ole niin tärkeitä. Siksi esimerkiksi ympäristönäkökohdat ovat tärkeitä. Globaalisti sen ympäristötaka ei ole niin suuri, mutta päästöt voivat oikeastaan olla suuria. Ja sitten edelleen on otettava huomioon, että meri liikenteen osalta sitä on pidettävä tärkeänä ketjun osana tässä Marko Polo-ohjelma ja TNT hanket ovat tärkeitä ja, ja intermodaalinen liikenne. Tarkistusten tarkoituksena lähinnä, lähinnä täydentää mietintöä, mutta ne suurilta osin noudattelevat mietinnön henkeä. Kiitos komission edustaja Karamitsos. Kiitos, kiitos oikein paljon myös esittelijälle hyvästä mietinnöstä ja hyödyllisestä keskustelusta ja jäsenten kannoista tänä iltana, iltapäivänä myös. Palaisin yhteen kysymykseen erityisesti, koska kuuntelin minäkin hyvin tiukkaa Tussasin puheenvuoroa sosiaalisista ulottuvuuksista. Selkeyden nimissä – olisi kai ymmärrettävä, että strategiamme sosiaalinen ulottuvuus on hyvin tärkeä. Varapuheenjohtaja on myöskin puhunut sosiaalisesta agendasta meriliikenteelle ensi vuonna. Tämä on siis aihe, joka on meille erityisen tärkeä. On se, että tieto, asiantuntemus pidetään Euroopassa. Se on tärkeää meriliikenteelle, mutta koko tälle alalle laajemminkin. Ja siksi mainitsisin pari kolme seikkaa, joihin liittyviä kysymyksiä täällä esitettiin. Ensin päästökauppajärjestelmään liittyviä kysymyksiä oli paljon ja sanoisin, että viime vuonna 23. huhtikuuta tehtiin parlamentin ja neuvoston yhteinen päätös 406 2009, ja siinä sanotaan, että meidän pitäisi pyrkiä kansainvälisen merenkulkujärjestön tavoitteisiin, jotka on hyväksytty jäsenvaltioissa. Ja jos sopimusta ei saada 31. joulukuuta 2011 yhdessä, niin silloin meidän pitäisi komissiona esittää, että nämä meren kulun päästöt otettaisiin mukaan. Ajattelen neuvoston ja parlamentin päätöstä, että tämä pitäisi ratkaista kansainvälisen merenkulkujärjestön kautta. Ja jos vuoteen 2011 mennessä ei saada sopimusta, niin silloin pitäisi pyrkiä alueelliseen lähestymistapaan. Syy on aivan yksinkertainen. Aivan yksinkertainen siis. Ensinnäkin Jos ei saada kansainvälistä sopimusta tässä yhteydessä, niin tulos on se, että hyvin helposti voidaan siirtää toiseen lippuvaltioon. Tämä on kaksinkertainen vaikutus. Se, mitä haluttiin saada aikaan päästöjen osalta, jää saavuttamatta, koska noudatetaan toisenlaista järjestelmää. Toiseksi se, mitkä meillä on jo tänään lainsäädännöstä, joka koskee turvallisuutta, ympäristön suojelua ja niin edelleen. Näihinkään asioihin emme enää voisi puuttua valvonnan kautta. Tästäkin syystä pitkien keskusteluiden jälkeen Koreperissä viime vuoden loppupuolella päädyttiin siihen, että nyt on esitys kansainvälisten meriliikennekuljetusten päästöjen vähentämisestä, että se tulee seuraavan tämän kokouksen tällä viikolla käsittääkseni. Ja siellä sanotaan, että jäsenvaltiot ovat sopineet siihen, että yhdessä leikataan kasvihuonekaasuja ja kaikkien alojen pitäisi olla tässä yhteistyössä. Jäsenvaltiot halvat imon kautta pyrkiä sopimukseen, joka ei johda epäreiluun kilpailuun. Halutaan saada aikaan sopimus ennen vuoden 2011 loppua tämä sai johtaa kilpailun vääristymiseen. Meidän pitäisi hyvin nähdä, että mitä voi tapahtua, jos emme saa kansainvälistä sopimusta. Tärkeää on ylläpitää painetta, jotta jäsenvaltiot pääsevät sopimukseen kansainvälisellä tasolla. Päästökaupan järjestelmä on tietenkin yksi asia. Kaupallinen järjestelmä. Sitten on puhuttu myöskin rahaston luomisesta – ja operationaalisista teknisistä toimista, joihin pitäisi ryhtyä kansainvälisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, joten nämä asiat olisi tiedostettava. Sitten valtion tukikysymyksistä ja kilpailukyvystä. Mielestäni on tärkeää nykykriisin aikana pitää kiinni valtiontukisäännöstä sellaisena kuin ne on nyt ehkä 2011 olemme valmiita joinkin muutoksiin, mutta tällä hetkellä voimme nähdä vain myönteisiä tuloksia. Emme ole menettäneet laivoja ulkopuolelle. Toisaalta ei ole rekisteröity uusia. No, jotkut ehkä tulevat jäsenvaltioiden toimien kautta, mutta joka tapauksessa on pyritty, on voitu välttää se, mitä tapahtui 80-luvulta, että siirryttiin muiden maiden lippuvaltioihin. Ja tämä on häitänyt kilpailua kaiken kaikkiaan. Ja sitten ehdotetut tarkistukset, jos haluatte, voin lyhyesti käydä läpi ja kommentoida. Kompromissi A, huomaamme kyllä, näemme miten tuo voi olla eduksi sanoin, kun B se varmasti myöskin on hyödyllinen tässä yhteydessä. Ehkä voitaisiin päästä pidemmällekin, mutta tämä liittyy sosiaaliseen agendaan. Paramme siihen. Yksi selvennys. Kompromissi C. Tämä olisi tärkeä asia esiin. Kompromissin pitäisi päättyä ILO 2006 merityösopimukseen. Siihen pitäisi päättää tämä, koska komission hyväksynyt ehdotuksen, joka liittyy alan sopimukseen ja toisaalta nyt on direktiivi 2009 13 näistä sopimuksista ja niiden siirtämisestä. Eli nyt jo on teksti, joka liittyy tähän työmarkkinaosapuolten sopimukseen. Ja nyt pitäisi, kuten Van Dalen sanoi, pyrkiä tämän sopimuksen ratifioimiseen, koska tähän mennessä vain yksi jäsenvaltio on ratifioinut, puheenjohtajavaltio Espanja nimittäin. Tärkeää on se, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat mahdollisimman pian. Kompromissi D. Meillä ei ole siihen lisättävä erityisemmin kompromissi E. merirosvous kysymysten osalta paljon on tehty. Varmasti voidaan viitata tässä EMSAn tekemään työhön. Ronafor, jossa on yhteistyötä Euroopan järjestelmän kanssa. Atalanta-ryhmä kautta käyttää tätä järjestelmää avuksi, kun puhutaan alueesta, jolla merirosvoja tuntuu olevan enemmän. Tarkistus 28, jossa puhutaan Reinin komiteasta ainoastaan. No, Reinin komitea ihan totta. Meidän pitää keskustella tuosta uudesta Najades 2 ehdotuksesta. Meidän pitäisi varmasti keskustella kaikkien tuonavan Reinin komitean ja YK ja kaikkien muiden tahojen kanssa. Varmasti on tärkeää puhua vielä yleisemmällä tasolla – Eurooppalainen rekisteri. Vanha hankala tarina, mutta tuskin tuohon on enempää sanottavaa, vaikka tunnemmekin sympatiaa joitakin ajatuksia kohtaan, mutta tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Siksi puhumme valtion tuen suuntaviivoista, ja ainakin voidaan jotenkin pyrkiä harmonisoimaan oloja. Eurooppalainen rekisteri – mitä yritimme tehdä 80-luvulla ei enää ole mahdollista. Kiitos paljon. Mr. Äh... Eh, Kiitos. Joku musakos vielä lyhyesti. Κύριε Πρόεδρε, ε, στη συνέχεια της, του επιχειρήματος που αφορά 34 όπου ζητήθηκε split vote. Ε... Niin, tarkistus 34 tässä Tosas esitti kohta kohdalta äänestystä. Ehkä hän ei oikein ymmärtänyt, mistä tässä varsinaisesti on kyse. Tässähän pitkälti asia on esitetty siten, kuin hän toivoi. Eli me pyrimme tukemaan ja turvamaan juuri sen, mitä hänkin esitti, eli vähimmäismiehistömäärä halutaan saattaa tähän mukaan. Eli olemme ihan samoilla loogisilla linjoilla kuin mitä hänkin esitti. Ja vielä lyhyesti puheenjohtaja, tarkistus 252. 52 Lastolta ja muilta ehdottaisin tähän suullista tarkistusta, joka mielestäni vastaisi hyvin sitä, mitä puheenjohtaja, mitä esittelijä tässä on esittänyt ja toisaalta mitä tarkistuksen tekijät esittävät. Tämän seuraavanlaista voitaisiin sanoa. Se olisi kuitenkin siis sanamuodoltaan vähemmän sitova kuin nykyinen. Sanottaisiin, että voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen sanotaan voi, ei sanottaisi sitä voisi tai pitäisi, vaan voi. Ja tässä yhteydessä yksityiset ja julkiset investoinnit eh, kehitykseen olisivat erittäin toivottuja. Eli tällä tavalla esitys olisi vähemmän sitova luonteeltaan ja uskoisin, että myös herra Van Daalenille tällainen sanamuoto kävisi. Ja sitten vielä kompromissi D. Kommentoisin sitä muutamalla sanalla. PPn mielestä olisi hyvä, jos tämä kompromissi sisältäisi myöskin 63 ja 64 tarkistukset. Eli kompromissi D muotoiltaisiin sellaiseksi, että 64 ja 63 tulisivat sen piiriin. You've already... Edustaja Kumutsakos, en ole varma. Sanoitteko jo, haluatteko tehdä suullisia tarkistuksia aikaisemmin siis? Jos näin ei ole, niin jos joku vastustaa äänestyksen yhteydessä, niin silloin niitä ei voida esittää. Siis jos on ajoissa sanottu, että näitä suullisia tarkistuksia on tulossa, niin silloin se voidaan. Minulle äänestyslistaa, ovatko nämä uusia suullisten tarkistusten pyyntöjä vai vanhoja. Mutta ehkä edustaja Gross voi selvittää. Ihan lyhyesti puheenjohtaja kollega on jo esittänyt, että me vielä esitämme tämän kirjallisesti huomisen, mutta EPP-nimissä on sanottu, että esitämme suullisen tarkistuksen ja että nuo otetaan kompromissiin myös, muuten meillä olisi ongelma äänestyslistan kanssa, mutta selvitän tuon vielä huomenna. Grateful. Mr. Van Dalen. Hienoa, kiitos. Edustaja Van Dalen. Ja, voorzitter, dank. Um, er zijn nog een paar punten waar we nog specifiek even bij stil moeten staan. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on joitakin eh, kommentteja, joita olisi vielä pohdittava. Ensinnäkin tarkistus 54 kollega Besseltä Komissio on antanut meille hyvin selkeän vastauksen. Tähän se tarkoittaa, että äänestyslistaan tulen laittamaan miinuksen, ottaen huomioon herra Karamitsisin vastauksen. Sitten oli tämä kysymys kollega Fleckensteinilta. Hän sanoi, että täällä meidän tarkistuksemme 22 Miksi tästä huolimatta puhutte kompromissista B? Kysyitte, miksi esitetään kompromissia B. Kyllä niissä on ero, koska kompromissi B, sanotaan, että alkuperäisessä tekstissä todettaisiin, että merenkulkuala ei periaatteessa hyödy valtion tuista, mutta poikkeuksellisesti näin voitaisiin tehdä sillä ehdolla, että on olemassa sopimus ja että sääntöjä noudatetaan valtion tukien myöntämistä koskien. Mutta tämä lause, jossa sanotaan, että periaatteessa valtiontukea ei voi olla. Tämä ei ole Fleckensteinin tarkistuksessa ja minusta se on tärkeää. Joten tämän sosialistiryhmän kollega veti pois ja siksi pidän parempana kompromissitarkistusta B, joka on vähän parempi kuin tämä jätetty tarkistus. Näin puheenjohtaja tässä kaikkein tärkeimmät huomiot. Sitten vielä yksi kysymys kollega Fleckensteinilta koskien tarkistusta 82, 83 korjaan. Hän pyytää, että lisäisimme toiseen vai kolmanteen osaan. En oikein ymmärtänyt. Ymmärsin, että toiseen osaan, jos ymmärsin oikein, kyseessä olisi kalastus ja muut alukset. Tarkoititteko tätä? Niin, että tämä tulisi nyt selväksi. Fleckenstein, could you shed some... Edustaja Fleckenstein, voisitteko valottaa mitä pyysitte esittelijältä? 83 kohtaa. In, uh, moment, ja 83. Uh... 83 tarkistuksen lopussa sanotaan, että olisi huomaitava se, että on oltava kokonaisvaltainen lähestymistapa taistelussa merirosvoutta vastaan, eli ei huomioitava pelkästään näitä seikkoja, jotka tässä ensinhan oikein mainitaan, myöskin tarkistusehdotuksessa, vaan että sen lisäksi on muistettava se, että tässä on kyse eh, eh, kokonaisvaltaisesta rauhan ja kehityksen tukemisesta ei tätä kokonaan tulisi pois jättää, mutta muutoin kyllä kompromissiehdotus käy meille ihan ok. Laatste gedeelte geldt van amendement numero 83. Niin, eh, puhuisin siis, eh, puhuitte siis tarkistuksen 83 kolmannesta osasta. Puheenjohtaja olen vähän varautuneempi, koska en haluaisi, että menisimme niin pitkälle yksityiskohtiin ja sanoisimme tarkkaan, mitä pitää merirosvouksen kanssa tehdä merirosvoksen osalta tämä parlamentti on jo aikaisemmin tehnyt ehdotuksia. Siksi ei suhtaudun varautuneesti. Jos ryhmillä on toinen kanta, niin tulen sitä kunnioittamaan, mutta tästä syystä reagoin hieman varautuneesti koskien tarkistuksen 83 viimeistä osaa. Tässä puheenjohtaja nämä asiat, jotka olivat vielä jääneet auki. Yleisesti ottaen uskon, että olemme hyvässä tilanteessa huomista äänestystä ajatellen. Kiitos paljon esittelijä Van Seuraavana esityslistalla Itämeren aluetta koskeva mietintö. Tarkistusten käsittelijä. Käsittely. Valmistelija Kuun. Danke, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Liikennevaliokuntana annamme lausuntomme tähän strategian liittyen, Itämeren strategiaan liittyen. Ja me olemme tässä omassa tekstissämme, ja minä olen valmistelija, keskittyneet liikennekysymykseen, mutta myöskin matkailuaiheisiin, koska olemme vastuussa valiokuntana myös matkailupolitiikasta Euroopan unionissa. Kiittäisin kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet työtä varjoesittelijöinä, valmistelijoina ryhmissä. Erittäin hyvässä yhteistyön hengessä on tehty tarkistuksia kaiken kaikkiaan. Tarkistukset ovat olleet hyvin myönteisiä ja olen pyrkinyt ne täysin työstämään tekstin mukaan. Meille tärkeää oli se, että ajatellaan TEN-verkostojen jatkokehitystä ja silloin pitää ajatella Adrian yhteyttä Skandinaavia. Se on yksi tärkeä aihe. Pari kompromissi tarkistusta on työstetty Katsanin ja Simavovan tarkistuksista. Sama koski rautatieyhteyttä itään, siis liikenneyhteyttä EUn merisatamista kolmansien maiden kautta. Edustaja Savisaar ja edustaja Marinesku saavat aikaan tässä kompromissin. No tarkistukset, jotka liittyvät ten ykkösen jatkamiseen esimerkiksi Berliinissä, Berliinistä Rostokin ja Tanskan kautta – Skandinavian maihin. Tässäkin saatiin yhteisymmärrys. Tietenkin tässä on vähän päällekkäisyyttä, kun ajatellaan yleistä liikennetilannetta. Ja siinä mielessä Thielen tarkistukset esimerkiksi tarkistuksessa kaksi. Tämä voidaan nähdä toistona. Tämä on ihan totta, mutta tämä on esitetty jo vähän toisin. Eli siksi joissain asioissa minä joudun sanomaan, että nuo kaikki asiat on sinne jo työstetty ja meidän pitää tietenkin olla tässä tarkkana, että pidämme kiinni. siitä, ettemme kirjoita liian pitkiä tekstejä liikenteestä ja matkailusta, niin ettei alue politiikasta vastaava valiokunta lähde leikkaamaan meidän tekstiämme. Varmasti voimme vielä kiistellä siitä, pitäisikö meriliikenteen tai vesiliikenteen päästökysymys ottaa tähän Itämeri-strategiaan mukaan, samoin kuin tutkimus ja kehitys. Tämä ei tarkoittaisi sitä, että tämä ei ole oikea tai tärkeä aihe, vaan lähinnä, että tämä ei nyt kuulu tähän yhteys kolmansiin maihin. Jotkut ovat ottaneet nämä asiat esiin muissa tarkistuksissa. Varmasti voimme puoltaa näitä ajatuksia. Tärkeää on kuitenkin se, että meidän strategiamme, kun ajatellaan liikennettä Itämeren alueella, että pysymme linjassa. Eli niin, että ympäristötehokas liikenne ja kuljetus on tärkeä, erityisesti rautatieliikenne, meriliikenne tai vesiliikenne – ja nyt me puhuimme meristrategiasta. Ja tietenkin strategian pitäisi olla sellainen, että toiminta on tehokkaampaa kuin esimerkiksi maantiekuljetukset. Tässä olemme esittäneet joitain muotoiluja, joiden kautta päästiin hyvin kompromisseihin mielestäni. Matkailuulottuvuus tietenkin liittyy Hansa Hansa-kaupunkeihin, jotka yhdistävät meitä Itämeren alueella. Ja toinen tärkeä asia, tämä liittyy koko matkailun filosofiaan. Pyöräily. Ja pyöräilymatkailulla on tässä erityinen asema. Muuten kiitokset vielä. 19 tarkistusta, ei liikaa. Kyllä tässä varmasti melko nopeasti voimme sopia yhteisestä tekstistä. Kiitos. Kiitos edustaja Kun. Pasaitis, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti. Kiitokset. Ensinnäkin haluaisin kiittää tässä kollegaa hyvin tehdystä työstä ja mehän kävimmekin läpi tätä esitystä Itämeren alueen merkitys tulevaisuuden kohesiopolitiikassa osoittaa, että nyt haluttaisiin hieman laajemmat puitteet tälle asialle. Ja todellakin tältä pohjalta mietitään, miten erilaisia kuljetusmuotoja tuetaan – esimerkiksi meriliikennettä tai rautateitä. Olisi myöskin tehostettava liikennejärjestelmien toimivuutta ja huomioitava tässä yhteydessä kaikki kahdeksan Itämeren rannikkovaltiota. Mutta niin kuin jo alussa totesin, minulle ei käynyt ihan selväksi se, miksi emme olisi valmiit tukemaan aloitetta jossa kuitenkin eh, tarpeellisena on nähty yhteisten liikennejärjestelmien tukeminen Itämeren alueella kokonaisuudessaan. Työryhmässähän asia oli myöskin esillä. Ja katsoisin, että tämä ei vain helpottaisi liikkumismahdollisuuksia EU-kansalaisten kannalta katsottuna, vaan myöskin saataisiin se sellaista lisäarvoa, joka hyödyntäisi EUta kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi vihreiltä on saatu varsin hyviä ehdotuksia. Vihreät ovat esittäneet hyviä ehdotuksia muun muassa tutkimukseen liittyen ja siihen, kuinka kehittää liikenteen infrastruktuuria parempaan suuntaan, kuinka olisi mahdollista muun muassa hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergiaa tällä alueella paremmin. Jos 18 näistä 19 tarkistusehdotuksesta voidaan hyväksyä, niin tällä tavalla lausunto saisi hieman lisäpontta ja olisin sitä mieltä, että regivaliokunta voisi sitten saada aikaan paremman mietinnön. Ja tällä tavalla hyödynnettäisiin Itämeren aluetta kokonaisuudessaan. Eli toivottavasti nämä tarkistukset saavat kaikkien tuen taakseen. Kiitos. Mrs. Meissner for the Liberals. Kiitos liberaalien nimessä edustaja Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Tälläkin kertaa puhun edustaja Savisaarin nimissä. Hän on vieläkin matkalla tänne. Kiittäisin ensin valmistelija kunnia. Pyöräily, no eihän py- pyörällä tule, se oli ehkä virosta, olisi vähän kaukana. Kyllähän mielellään pyöräilee, mutta eihän varmaan loppuviikostakaan vielä olisi paikalla, jos pyörällä olisi liikkeellä. Itämeri-strategia on siis aiheena ensimmäinen makroalue-strategia, jota kehitellään Euroopan unionissa. Ja totta kai kaikki olemme hyvin kiinnostuneita näkemään, mitä, esim, mitä tuloksia saadaan aikaiseksi, koska tämä olisi esimerkki muille makroalueille, jotka voisivat ehkä oppia tästä ensimmäisestä hankkeesta. Itämeri on varmasti tärkeä alue pohjoisessa Euroopassa. Erityisesti liikenneala olisi kehiteltävä – sen on tärkeää, että sisämarkkinat voivat edistyä, kehittyä. Itämeren alueella on paljon vielä tehtävää, erityisesti Baltian maissa. Myöskin paljon tarvittaisiin vielä taloudellisesti. Suomi ja kolme Baltian maata tuskin ovat rautatieyhteyksissä vielä, ja mehän valiokunnassa puhumme paljon siitä, että maantieliikennettä paljon parempi olisi käyttää rautatieliikennettä henkilöliikenteessä ja rahtiliikenteessä. Ja ympäristöystävälliset laivat pitäisi ottaa myös huomioon. Tästään kaikesta puhuttiinkin. Nämä asiat olisi otettava huomioon. Edustaja Kunhan jo viittasikin siihen omassa tekstin osuudessaan, että hän on valmistellut. Toinen, tai yksi asia, jota ei vielä ole otettu esiin, on naapurimaat, jotka eivät ole jäsenvaltioita. Venäjä esimerkiksi, joka kuitenkin on yhteyksissä Baltian maihin, ja nämä rajan ylitykset pitäisi ottaa huomioon, kun puhutaan Itämeren makroalueen kehityksestä. Tässäkin olisi katsottava, mitä voimme tehdä, jotta voitaisiin lisätä koheesiota tällä alueella, mutta myöskin yhteyksissä naapurimaihin. Matkailu on tärkeä ala, josta valiokuntamme on myös vastuussa ja matkailu on jopa tärkeämmässä asemassa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Se olisi hyvä ottaa huomioon ja sitä kun jo viittasikin siihen, että Itämeren strategian kautta voitaisiin kehitellä monta tähän alaan liittyvää asiaa. Yleisesti ottaen on käynyt selväksi aikaisempien mietintöjenkin yhteydessä selväksi se, että olemme melko pitkälti samaa mieltä. Ja voin omalta osaltani sanoa, että suurin osa huomioista ansaitsee meidän tukemme, myös siis muiden ryhmien tarkistukset. Huomenna varmasti saadaan myöskin laajalti tukea äänestyksen yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Kramer vihreiden nimissä. Niin minäkin esittelijän, minäkin edustan varjoesittelijä Aukkenia, joka ei ole täällä paikalla. Tämä on tärkeä aihe, tämä Itämeren kysymys. Rauta esiriippu on kaatunut parikymmentä vuotta sitten. Meillä on ollut monet vuodet jo uusia jäsenvaltioita, mutta rajat näkyvät vielä, kun katsotaan TEN-verkostoja tai Saksassakin. Katsotaan, että Berliinin jälkeen ei ole oikeastaan mitään siellä idässä. Nämä ovat tärkeitä asioita. Kylmän sodan tärkeä hanke, siltahanke, jossa ei ymmärretty, että nopeampia reittejä olisi, jotta voitaisiin välttää pullonkauloja ja niin edelleen, niin hyvä, että nyt ymmärretään, että jälleen yhdistyneessä Euroopassa voidaan tehdä järkevämpää politiikkaa. Matkailu jo mainittiinkin Mastonin puheenvuorossa. Tämä on tärkeää, koska me olemme vastuussa matkailusta ja siksi, että Lissabonin sopimuksessa erityisesti puhutaan ympäristöystävällisestä matkailusta – Matkailun pitäisi siis tukea ympäristöä eikä tuhoa, tuhota ympäristöä, kuten Välimeren alueella pitkälti on käynyt. Tätä virhettä ei pitäisi toista. Siis, että esimerkiksi nyt Välimerellä on sellaisia alueita, joilla minä en enää lähtisi lomailemaan. Ratatieyhteydet jo mainittiinkin, Rail Baltica, tämä on keskeinen seikka. On huolehdittava siitä, ettei maissa jatkuvasti vain syytellä toisia siitä, että mitään ei tapahdu. Ja toiset sanovat, että puolalaiset eivät tee mitään, latvialaiset sanovat, että liettualaiset eivät tee mitään, mekään emme sitten halua, ja virolaiset ja niin edelleen. Yhteys halutaan ainakin Tallinnan ja Pietarin kautta Suomeen niin, että tällainen itäinen yhteys on myös olemassa. Berliini, Rostock, Skandinavia. Tämä on tärkeää Marsesta itään nämä alueet voivat saada nopeamman yhteyden Rostokin kautta. Eurooppa on muuttunut ja tämä on nyt muistettava. Tietenkin olen erityisen iloinen siitä, että otetaan huomioon polku, pyöräily, matkailun muotona. Se saa ilmeisesti täällä laajaa tukea sepä minusta mukavaa. Siksi muun muassa puollamme tätä valmisteltua tekstiä. Esittelijä ja varjoesittelijä haluais, äh, esittelijöitä haluaisin vielä sydämestä kiittää. Kiitos. Me olemme siis nyt Tonavan lisäksi adoptoineet pyörät omaksi aiheeksemme Silak SR. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Kuunia. Hän on erittäin hyvin hyväksynyt kompromissit Haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoita. Joo, protams, lajeri. Olen iloinen, että nämä kysymykset on hyvä, hyvin hyväksytty tässä valiokunnassa. Baltian maita on vain kolme, mutta niiden tilanne liikennealalla vaihtelee, vaihtelee suuresti. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että Rail Baltikin, Baltikaa saattaisi olla pää, no, ratkaisevassa asemassa oleva hanke. Miksi sitten viipyy, kuten ymmärrätte, kaikki mukana olevat valtiot eivät nykytilanteessa voi rahoittaa tätä hanketta, ei kohesiorahastoista eikä omista varoista. Tämä on otettava huomioon, kun tulemme keskustelemaan teidän, teidän hankkeista, kun haluaisimme viivyttelystä kritisoida. Pyytäisin tätä ymmärtämään tätä tilannetta. Haluaisin kiittää herra Kuunia myös siksi, että hän ymmärsi tämän kysymyksen koskien epäreilua kilpailua satamien välillä Balt- niin Itämerellä. Tämä ei ole mikään jäsenvaltioiden välinen asia, vaan kyseessä ovat myös Kaliningradin satamat esimerkiksi siellä eh, ryhdytään toisenlaisiin toimiin. Tiedämme, että Venäjä Liikennepolitiikassa ei noudata pelkästään tehokkuuskriteerejä. Tämä pätee myös ympäristökysymyksiin. Jos sovellamme tiettyjä toimia Itämerellä ja Venäjä ei niitä noudata, niin se ei johda tuloksiin, koska mikäli näitä sääntöjä ei kansainvälisellä tasolla hyväksytä, niin Venäjä tulee toimimaan täysin toisin kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Baltian maat. Olen yhtä mieltä eh, Rova Savisaarin kannasta, mitä tulee parempiin yhteyksiin Euroopan unionin ulkopuolelle. Tässä tietysti tarkoitetaan Venäjää ehdotukseni 19. Minusta tämä on erittäin tärkeä asia. 20 miljoonaa euroa on, suun, on mm, varattu tähän hankkeeseen rajat ylittäviin hankkeisiin valko venäjän Venäjän ja muiden naapurivaltioiden kanssa. Uskon, että tämän asiakirjan kautta voimme ilmaista poliittisen tukemme. Kyseessä ei ole ainoastaan investoinnit, vaan myös asia, joka tarvitsee poliittista tukea Euroopan unionissa. Pyydän teitä ymmärrystä. Kiitoksia. Rubik. Kiitos, edustaja Rybik. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu sākt ar to, izteikt Kiitoksia. Minäkin tahtoisin heti alkuun kiittää herra Kuunia. Hän on oivasti osannut yhtenäistää hyvinkin erilaiset näkemykset monilta aloita tähän asiakirjaan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että nämä makroalueet ovat ikään kuin uusi ajatus Euroopan unionissa. Ja jos me tutkailemme nyt juuri tätä kyseistä unionistrategiaa, niin on ky- kyse alueesta, jossa yksi kolmanne, kolmas osa koko unionin jäsenvaltioista itse asiassa sijaitsee. Ja siellä on myös sellaisia valtioita, jotka eivät kuulu unioniin. Kyse on sadasta miljoonasta asukkaasta, joita tämä hanke koskee. Ja tämä hanke liittyy heidän hyvinvointiinsa ja työolosuhteisiinsa ja erityisesti tähän meren kulkuun. Ja me, minä, minun täytyy täsmentää, että minä olen aivan uusi edustaja täällä, enkä ihan tarkkaan ole päässyt jyvälle siitä, minkä takia tällaiset kulkureitit ovat hyvin lyhyitä, minkä takia tällaisia kulkukäytäviä ei ole luotu esimerkiksi Berliinistä pohjoisempaan muun Euroopan kautta sitten vaikkapa Riaan ja Tallinnaan asti. Minun on vaikea ymmärtää, miksi näin on toimittu, vaikkakin ymmärrän, että Euroopan unioni tekee hyvää yhteistyötä Venäjän hallinnon kanssa. Mutta on kuitenkin avoimia kysymyksiä, joista on hankala päästä yhteisymmärrykseen taloudellisesta näkökulmasta katsottuna Venäjän kanssa. Ja kun me sitten pohdimme sitä, miksi näin on käynyt, niin me olemme luoneet nyt tätä ongelmaa ratkaistaksemme nämä makroalueet, ja niiden kautta me näemme selkeästi sen, että on kyse juuri ekologisista ja ympäristöön liittyvistä alueista ja sitten taloudellisista verkostoista. Ja me voimme toki tukea tätä perusajatusta, mutta miten sitten voimme kaiken tämän nyt järjestää ja miten voimme hallinnoida tätä jotta luonnonvaroja oikein hallinnoitaisiin. Tätä, tähän on tietysti vaikea vastata. Tässä ajatellaan kohesiorahaston käyttöä samoin kuin jäsenvaltioiden omien varojen käyttöä hankkeen rahoittamiseksi. Rostokissa on järjestetty Itämerta kosketteleva kokous ja minä olen osallistunut tuon foorumin keskusteluihin ja siinä me kävimme läpi näitä asioita. Komission edustajakin paikalla oli tuossa kokouksessa noissa neuvotteluissa. Ja minun täytyy huomauttaa, että on hankala ajatella mitään muuta ratkaisua kuin esimerkiksi viittä, kuutta, kymmentä makroaluetta ja niihin liittyvää, liittyvää tällaista yhteistä kirjaa meidän täytyy pyrkiä mukauttamaan nyt näitä asioita toinen toisiinsa ja myös makroalueita linkittää toinen toisiinsa taloudellisesta näkökulmasta vähintään. Minun mielestäni komission olisi erityisen paljon kiinnitettävä huomiota juuri tähän asiaan ja näiden hankkeiden todellisiin toteutusmahdollisuuksiin. No me voimme nyt katsoa sitten tarkemmin tätä meille tänään esitettyä asiakirjaa ja sen ehdotuksia. Me voimme sanoa, että tuo kohesiopolitiikka ei ole vielä ihan, hu, ihan huipussaan eikä välttämättä parhaassa mahdollisissa kuosissaan. Mutta me kuitenkin varmasti huomenna äänestämme tästä tekstistä ja se varmasti palvelee tulevaisuudessa meidän työtämme. Kiitos. Mistä kun haluatteko vastata? Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Niin on hyvä kuulla, että suurissa asioissa ollaan yhtä mieltä, kun kohesiopolitiikasta puhutaan, puhutaan yhteenkuuluvuuden ja kuuluvaisuuden eh, politiikasta, vaikka puhutaan jäsenmaista, jotka ovat kesitykseltään eri tasolla. Ja jotta päästäisiin samalle tasolle, on tärkeää, että tärkeimmät liikenneakselit eh, saadaan hyvälle tasolle, eli päästä Kestävyys on tärkeä asia, mutta kun tavaraliikenteestä puhutaan, niin myöskin eh, määränpäämaat maat eh, on saavutettava hyvin, koska siellä suuret asiakkaat ovat. Ja siksi me liikenteestä vastaavat poliitikot eh, olemme tärkeässä roolissa tässä asiassa. On pidettävä huoli siitä, että eh, verkostoa kehitetään varsinkin raideliikenteen osalta ja yhteydet naapurimaihin saadaan aikana. Tällöin myöskin itäiset naapurit Itämeren alueella ovat tärkeässä roolissa. Eva Chutis mainitsi tämän asian Joo, Ja itsekin olen sitä mieltä, että hänen tarkistuksensa numerot 6 ja 15, eh, pitkälti ne on jo työstettykin tähän tekstiin, katsoisin, että ne tullaan ottamaan mukaan tähän lausuntoon. Roa Meisner melko selkeästi puhuitte nimenomaan satamien kilpailukykyisyyden puolesta ja siellä myöskin totesi, että on oltava riittävän varovaisia, eli kun puhutaan yhteisestä strategiasta ja meriliikenteen kilpailukykyisyydestä, niin tästähän jo puhuttiin, kun meri liikenteen tulevaisuutta tarkasteltiin ja tämä on pidettävä mielessä ja tässäkin yhteydessä on muistettava se, että Itämeren rannikkovaltiot kuitenkin siten kuiten, jos eivät pidä kiinni ympäristö- ja turvallisuusseikoista, eh, joutuvat eh, heikkoon tilanteeseen myös kilpailukykynsä kannalta jossain vaiheessa. Herra Kamer, olemme samaa mieltä siitä, että matkailulla on tärkeä rooli myös taloudellisesti tarkastellen, kun Itämeren alueesta puhutaan. Tällöinkin alueelle pääsy on asia, jota on tuettava ja parannettava matkailu, lähiliikenteen ja myöskin eh, pitkämatkan liikenteen kannalta katsottuna on tärkeä asia. Mitä tulee eh, terveysmatkailuun, niin sillä on myöskin suuri merkitys. Eli tässä monet Itämeren alueen kollegat käyttivät puheenvuoron ja on selvää, että jatkossa tarvitaan yhteistä linjaa, jos halutaan tätä aluetta kehittää. Eli kahden monenväliset neuvottelut maiden välillä ovat tärkeitä, kun halutaan tulevaisuuden tavoitteista käydä keskustelua. Ja pitää kyllä paikkaansa, että Itämeri ja Itämeren alue myös alueellisesti on hahmotettava oikein, jotta ymmärrämme, mitkä ovat ne painopistealueet, eh, eh, joihin voidaan panostaa esimerkiksi, kun tuulipuistoja halutaan perustaa, ja mitkä ovat tärkeät pointit silloin, kun eh, laivojen turvallisuudesta puhutaan, sillä Itämeri on yksi kaikkein vilkkaiten liikennöidyistä maailman meristä, joissain paikoin jopa kaikkein vilkkaiten liikennöity. Ja nimenomaan tämä on hankala asia, kun merien turvallisuudesta tai meriliikenteen turvallisuudesta puhutaan. Ja kannattaa miettiä, kannattaako luotseja tai kaukosäädettyjä tutkia hyödyntää, jotta vältyttäisiin laivaonnettomuuksilta, koska jos niitä sattuu, niin silloin olemme hankalassa tilanteessa myös matkailun ja rantojen puhtauden kannalta katsottuna. Yhdessä meidän tulee myöskin miettiä, miten nämä asiat hoidetaan, koska aikoinaan ähm, ähm, liikennekomissaari joutui eh, puuttumaan asioihin. Eli kun suurista projekteista puhutaan, niin meidän tulee selvittää myöskin se, eh, kuka ottaa eh, huoltojohtajuuden hoitaakseen, jos puhutaan esimerkiksi kaasun tai sähkön tai muista toimituksista, ja missä sitten hoidetaan kalastuksen hallinnointitoimet ja mitkä ovat sitten pääpainopistealueet, kun puhutaan matkailusta, ja mitkä sitten luonnonsuojelun kannalta tärkeimpiä alueita. Haluaisin vielä tässä vaiheessa lämpimästi kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Meidän tavoitteemme tavoitteenamme tulee olla se, että Itämeren alueella asuvat ihmiset voivat tulevaisuudessakin saada alueelta elantonsa ja sitten taas eh, makroalueena alue eh, kokonaisuuden kannalta katsottuna saadaan kilpailukykyiseksi. Lämpimät kiitokset vielä kaikille. Kiitos paljon, edustaja Koon. Äänestys huomis aamuna tämän päivän keskustelun kohteista. Seuraavana tarkastelemme tarkistuksia kuljetettavat painelaitteet nimiseen mietintöön. Aikaisemmin pyysin, että luonnokseen ei tehtäisi muutoksia, että voitaisiin lähteä neuvotteluun. Voisin lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa tältä pohjalta. Pikku tarkistus on tullut minulta itseltäni, muita tarkistuksia ei ole tehty, joten olen hyvin kiitollinen yhteistyöstä tässä yhteydessä. Tuo yksi lisätarkistus ottaa huomioon neuvoston kannat siinä mielessä, että suuntaviivat, jotka auttavat direktiivin täytäntöönpanossa, pitäisi laatia läheisessä yhteistyössä kansallisten täytäntöpanoviranomaisten kanssa, ja tämä tuntuu järkevältä lähestyvistä tavalta. Ottaen huomioon sen, mikä sopimus voitaisiin saada, voitiin saada delegaation säädösten osalta, kun puhutaan Putin lemmikkieläimestä, niin haluaisin tässä yhteydessä saada samantyyppisen sanamuodon, jotta voisimme nopeasti saada tämän asian päätökseen. Siinä mielessä esitän suullisia tarkistuksia, jotka ottavat huomioon sananmuodon delegoidusta säädöksestä. Esitän tämä, nämä huomenna valiokunnan kokouksissa. Niissä puhutaan siitä, mitä on sovittu esimerkiksi poikkeuksista, delegoidun säädöksiin ja että sovittu sanamuoto ei ole ennakkotapaus ajatellen delegoitiosäädöksiä tulevaisuudessa, vaan vain väliaikainen toimi, kun parlamentti näkee omaa kantaansa perussopimusvaliokunnan kautta. Kuten olen sanonut aikaisemmin, tämä on selkeästi uudelleen tarkastelu, jonka kautta pyritään yksinkertaistamaan selventämään nykymääräyksiä ylläpitäen korkeat turvallisuusmääräykset, jotka ovat voimassa kuljetettavien painelaatteiden osalta. Minä tuen tätä lähestymistapaa ja toivon, että korkeaturvallisuuden taso on edelleen voimassa, kun puhutaan kuljetettavista painelaitteista. Tämä uudelleen tarkastelu on tarpeen siksi, että monia muutoksia on tapahtunut lainsäädännössä vuosien aikana – ottaen huomioon kansainväliset sopimukset, jotka koskevat kuljetettavia painelaitteita. Ja se on jättänyt nykylainsäädännön monimutkaiseksi ja vähän ristiriitaiseksi. Tarkistukset, jotka olen sisällyttänyt tähän, liittyvät siihen, että selkeytetään määritelmää kuljettavien painelaitteiden osalta. Otetaan komissiota helpottamaan käytännön täytäntöönpanoa näiden määräysten osalta ja myöskin lisäselvyyttä siihen, että ei tarvitse uudelleen arvioida vaatimusten mukaisuutta, jos käytetään tuotteita kansallisella tasolla. Olen tyytyväinen neuvoston tarkistuksen, jossa otetaan huomioon muutokset, joita minä olen ehdottanut. Toivon, että huomenna voimme hyväksyä suulliset tarkistukset delegoidusta säädöksistä, joiden kautta voimme päästä eteenpäin ja näin voimme siirtyä täysistuntoon ensimmäisen käsittelyn ja sopia asiaa näin, kun neuvosto on viestinyt voivansa hyväksyä minun muutetun tarkistetun tekstin. Tausta tässä on sellainen, joka koskee eri säiliötyyppejä, joita käytetään kaasujen, näinä kaasujen kuljetuksiin tarkoituksena tässä on huolehtia näiden kaasujen turvallisesta kuljetuksesta jäsen, kautta jäsenvaltioiden ilman, että pitää saada hyväksyntä jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Tämä saadaan aikaan yhteisten standardien kautta, kun hoidetaan lupamenettelystä ja tuotannosta ja niin edelleen kaikkien kuljetettavien painelaitteiden osalta. Tiedämme, että tämä on hyvin tekninen kysymys, tässä ei ole kyse oikeastaan direktiivin sisällön muuttamisesta, vaan ainoastaan sitä, että yksinkertaistetaan nykystandardeja. Tämä uudelleen tarkastelu, kuten aikaisemmin sanoin, on nyt välttämätön siksi, että lainsäädäntö on muuttunut paljon vuosien kuluessa ja nyt on sisällytettävä kansainväliset sopimukset. Tähän toivon siis, että tarkistukset, jotka olen esittänyt, selkeyttävät kuljetettavien painelähteiden määritelmää ja kehotetaan näin komissiota huolehtimaan käytännön täytäntöön panosta yksinkertaisemmin ja siitä lisä selvityksestä, että uutta vaatimuksen mukaisuuden arviointia ei tarvita, jos puhutaan kansallisesta tai alueellisesta tasosta. Teidän tuellanne toivon, että huomenna voimme äänestää ja hyväksyä minun tarkistukseni, suullinen tarkistus mukaan lukien, ja tämä helpottaisi sitä, että pääsimme pääsimme sopuun neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvosto tuntuisi olevan tyytyväinen minun esittämäni tekstiin. Tältä pohjalta. Edustaja Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Kohkan ei ole tänään täällä, joten hänen nimissään EPPstä toteaisin, että voimme tukea näitä tarkistuksia, myöskin suullisia tulemme eh, tukemaan Tällainen tekninen tarkistus oli nyt todellakin jo tarpeen. Ja tästä on hyötyä myöskin rajat ylittävästä liikenteestä puhuttaessa. Ja kun turvallisuudesta puhutaan, niin rajat ylittyvyys eh, ei eh, saa vaikuttaa siihen, että turvastandardeista poiketaan omassa maassani. Tämä on erittäin tärkeä asia ja lainsäädännöllisesti myöskin tarkastellen tuemme tätä esitystä ja Eli ihan lyhyesti voin todeta, että voimme täysin tukea tekemänne tarkistusta. Kiitos edustaja Meissner valeryhmästä. Kiitos. Kiitos. Tästä ollaan samaa mieltä pitkälti esittelijänä jo totesitte, että tämä on teknisluontoinen mietintö. Sisältöä ei ole muutettu, vaan eh, ristiriidaisuudet halutaan nyt poistaa. Huomioidaan sitten vuoden 1999 direktiivi tässä yhteydessä ja halutaan taata turvallisuus, kun puhutaan painelaitteiden ja vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta. Ja vetosittekin jo meihin toteamalla, että ollaan pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä tulee tehdä ja ettei tulisi tehdä omia tarkistusehdotuksia, vaan pelkästään noudattaa teidän linjanne ja näin tällä kertaa tosiaan käykin unohdin ehkä kiittää teitä, herra Simpson, esittelijänä, eli kiitokset. Ja sitten toteaisin vielä, että on oikein hyvä, että selvensitte tätä Delegated Act-asiaa vielä. Lissabonin sopimuksen myötähän komitologia menettely entisessä mallissaan ei enää ole olemassa, ja e, olisi mahdollista päättää jotenkin meidän ohiksemme, ohitsemme, mutta tätähän me emme halua, koska me täällä olemme kansalaisten ääni ja silloinkin kun vaarallisten tavaroiden kuljetuksista puhutaan, meitäkin tarvitaan silloinkin kun puhutaan direktiivien tarkistuksista. Eli täysi tuki sille, mitä te ehdotitte ja varmasti äänestystulos huomenna tämän saman asian tulee osoittamaan myöskin. Kiitos. Kiitos edustaja Kramer wenn du die uneingeschränkte Unterstützung. No, EPP-ryhmän tyhmä, ty, tuki, EPP-ryhmän tuki ja meidänkin tukemme ilman rajoituksetta onkaan tässä jotain ongelmia. Me joka tapauksessa odotamme mielenkiinnolla äänestystä. Jotenkin pyrin ottamaan pyörät esiin tässä kuljetettavien painelaitteiden osalta. No ehkä siksi, että näistä historiallisista kuljetuksista rautateillä. Niin, heikko kohtani, niin jatkaa puheenjohtaja. Sain. Ik wil, ik voor alle duidelijkheid toch het woord nemen en zeggen dat het feit dat we... Haluaisin eh, sanoa, että me se, että me emme ole käyttäneet puheenvuoroa, ei tarkoita, että me tukisi, vaan päinvastoin ryhmämme tukee sataprosenttisesti tätä ja toivottaa teille onnea. Kiitos edustaja Seeler. Puheenjohtaja, mekin tuemme teitä, koska rajat liikenteen turvallisuus näiden korjausten jälkeen tulee vain parantumaan. Olen iloinen siitä, että te olette keskittyneet, keskittyneet tähän asiaan hyvin syvällisesti. Kiitos oikein paljon teille kaikille komissiosta. Herra ongelmia tässä tulee, jos tekin tuette. Olkaa hyvä. Niin, kyllä, tuen teitä ja kiitän todellakin rakentavasta yhteistyöstä tällaisen tekstin eteen. Tämä ei ole pelkästään tekninen teksti, niin kuin totesitte, se on tärkeää teollisuuden eh, kannalta ja yhtenäisten sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Eli kiitokset teille. <laughs> Kiitos. Äänestys aamuna. Kiitokset jäsenille. Ihan tosissaan kiitokset yhteistyöstä teknisen tekstin kanssa. Tähän päättyy koko valiokunnan kokous tänään iltapäivällä koordinaattoreiden kokous seuraavaksi kello 17.30. Jos kaikki koordinaattorit ovat täällä jo, ehdottaisin vain viiden minuutin taukoa ja palaisimme tänne mahdollisimman pian. Kiitos paljon. Viisi minuuttia taukoa.